Chers collègues, je propose d'arrêter les discussions. Euh. Hyvät kollegat, voisitteko lopettaa kaikki yksityiset keskustelut istua alas, jotta voisimme aloittaa kokouksemme. Työskentelymme kohta yksi esityslistalta. Siis esityslista on varmasti jaettu. Minä olisin saanut mitään tietoa paitsi huomisesta Ranskan rautateiden yleislakosta. Mutta täällä on joitakin, mm, siis joku työesityslistan kohtassa se joudutaan siirtämään tuonemmaksi, koska ei haluta ottaa sitä riskiä, että käsitellään sitä täällä huomenna tyhjälle, tyhjälle salille. Mutta saamme tästä lisää tietoa tuonnempana. Kohdasta kaksi, pöytäkirjan hyväksyminen 17. toukokuun kokouksesta tämä on jaettu. Jos teillä ei ole mitään huomauttamista, niin se on hyväksytty. Kohta kolme, kohdassa D, Puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin vain kiinnittää huomiotanne EPSCON huippukokouksen tuloksiin, joka pidettiin kesäkuun 8. päivä, ja siinä hyväksyttiin öö, vähimmäistoimeentulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa. Se liittyy strategiaan 2020, jotta 20 miljoonaa ihmistä Euroopassa pääsisivät ulos köyhyysloukusta. Tämä oli tämän huippukokouksen päätelmät ja ne hyväksyttiin myös viimeisimmässä Euroopan neuvostossa tuon Eurooppa-neuvoston kokouksessa, kuten varmasti huomasittekin kaikista tiedotteista, mitä on tullut teille ja mitä olette varmasti kuulleet. Meillähän oli eilen tapaaminen <clears throat> Belgian puheenjohtajakauden edustajien kanssa tapaaminen yleisasian osastojen edustajan kanssa. Meillä oli myös työllisyysministerin kanssa tapaaminen ja saimme lupauksen, että pidettäisiin trilogia tapaaminen, epämuodollinen tapaaminen ehkä ennen ensimmäisen ennen ensimmäistä äänestystä täysistunnossa tämä epävirallinen tapaaminen olisi keskittynyt työllisyyssuuntaviivojen käsittelyyn. Minä me haluamme olla yhteydessä toisimme, minä, koska me todella haluamme pitää tämän trilogian sen jälkeen, kun on äänestetty heti saman tien, kun olemme äänestäneet tästä kyseisestä esityslistan kohdasta e, syyskuun ensimmäisessä täysistunnossa, joko kuudes päivä syyskuuta alkavalla viikolla. Meidän täytyy päästä tietysti sopuneuvoston kanssa jo valiokunta äänestysviikolla Haluan samalla ilmoittaa, että perjantaina pidetään Euroopan parlamentin tiloissa manifestation APN-verkoston tilaisuus. Siinä puhutaan, mitkä ovat köyhyystilanteen tulevaisuuden, haasteet tulevaisuutta ajatellen. Te olette kaikki sydämesti osallistumaan tähän suureen tapahtumaan, nyt sitten, niin kun on tapana valiokuntamme istunnoissa, tämä filmataan ja nauhoitetaan, joten älkää irvistelkö siellä liikaa. Nyt me tulemme kohtaan, varsin ensimmäisen asiakohtaan esityslistalta annan välittömästi puheenvuoron varapuheenjohtajalle edustaja Ilga Figereidolle. Meillä on kompromissitarkistusten käsittely, jos me puhumme vähimmäistoimeentulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistuvan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa. Rouva esittelijä, olkaa hyvä. obrigada, eh, Como os colegas eh, e as colegas sabem, eh, Kollegat tietänevät, että me olemme työskennelleet eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa, koska niin monet halusivat olla mukana tässä tämän mietinnön laatimisessa. Meillä oli myös paljon eri avustajia paikalla ja loppujen lopuksi me sitten onnistuimme saamaan aikaiseksi koko joukon kompromissitarkistuksia. Ne eivät aina ole saaneet kaikilta tukea nämä kompromissitarkistukset. On tiettyjä asioita, joita meidän täytyy vielä hieman tarkistaa. Haluaisin sanoa seuraavaa. Näissä kompromissiteksteissä tarkistuksissa on hyvin paljon käännösvirheitä tai kielivirheitä oikeammin eri kieliversioissa, sekä tavallisissa tarkistuksissa että kompromissitarkistuksissa. Minä löysin paljon virheitä myös omista kompromissitarkistuksistani ja omista tarkistuksistani. äänestyslistasta te näette, minkälaisia muutoksia minä olen näihin tehnyt. Yksi yleisimpiä ja eniten esiintyviä ähm, virheitä on tämä mediaani ja keskiarvo. Tässähän on kysymys kahdesta ihan eri konseptista, ihan eri arvoista. Me puhumme 60 prosentista BKTn mediaanista, eli ei keskiarvosta. Tämä on erittäin tärkeää nyt tiedostaa sen vuoksi, että tässä puhutaan vähimmäistoimeentulosta ja silloin tämä olisi hyvä ymmärtää ja tietää. Tässä on myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät äh, meidän valiokunnallemme hyvin arkoihinkin kysymyksiin. Kysymys on esimerkiksi köyhyydestä ja nimenomaan minkälaisesta köyhyydestä oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta. Nämä ovat kaikki tällaisia konsepteja, jotka voidaan kääntää ja tulkita eri kielillä hyvin eri tavalla. Ja senkin vuoksi on huomattavasti vaikeampi saada aikaan näitä äh, kompromissitarkistuksia. Me olemme tehneet siis yhteistyötä monien ihmisten kesken ja löytäneet näitä virheitä ja olemme voineet todeta, että eri kielillä on erilaisia virheitä myös sitten näissä kieliversioissa. Joten äh, nämä tekstit, äh, pyytäisin teitä käymään lävitse äh, oman kielisen tekstin ja tarkkaan ja katsomaan, onko siellä tällaisia tyhmiä virheitä, koska se on hyvin tärkeää tämän kompromissiehdotuksen hyväksymisen kannalta. Tietyissä tilanteissa voi olla hyvin tärkeää korjata nämä kieliversiot niin, että pääsisimme konsensukseen koska voi olla kysymys vain ainoastaan käännösvirheestä eikä sen kummemmasta. Tai siitä, että se on käännetty toisenlaisella sanalla. Kompromissi A. Se on hyvin yksinkertainen, sen suhteen meillä ei ole mitään suurempia ongelmia. Ja uskoakseni useimmat voivat tätä kompromissia tukea. Kompromissi B. Olettaisin, että tässä tilanne on aika lailla sama. Samoin kompromissi C. Kompromissi D. ei Eipä siinäkään nähtävästi ole sen suurempia ongelmia. Kompromissi E. Siinä on olemme voineet todeta, että siinä on tiettyjä lingvistisiä ongelmia, mutta käsittääkseni se on jo korjattu. Mutta pyytäisin teitä katsomaan, onko teidän omissa kieliversioissanne kielellisiä ongelmia. Sama koskee kompromissi F. Tässä on kysymys sosiaalilausekkeesta hakkeiden soveltamisesta. Siinä on kysymys nykyisestä perustamissopimuksen artiklasta 9. Sitten G. Siihen ei liioin liity mitään ongelmia. Kompromissi H on myös helppo Sitten mitä tulee kompromissiin I, Toivakseni siitä nyt ei ole mitään ongelmia. Täytyy nyt odottaa ja katsoa, miten kollegat tähän ehkä reagoivat. Kompromissi I ja sama koskee kompromissi J. Tämän. Koon kohdalla on ongelmia. Mitä kohon tulee, niin tässä olemme voineet todeta myös erilaisia kielivirheitä. Voisitte katsoa myös tätä kohtaa. Jos saadaan nämä kielivirheet korjattua, niin se on varmasti helppo hyväksyä. Sama koskee kompromissi L. Uskoakseni voimme saavuttaa tästä konsensuksen, mutta mikäli te löydätte täältä ongelmia, kertokaa se minulle. Sitten kompromissi M tässä kompromississa pyritään kokoamaan hyvin erilaisia näkökulmia yhteen, mutta tässä kuitenkin mennään hieman pitemmälle, mitä tulee köyhyyden vastaiseen taisteluun Euroopassa. Me haluaisimme pyytää komissiota ryhtymään toimenpiteisiin kysymys on siitä, että saisimme puitedirektiivin vähimmäistoimentulosta jäsenvaltioissa. Ja se, mitä tässä sanotaan, on oikeastaan, tässä on koottu yhteen tiettyjä ajatuksia ja ideoita, mutta toki meidän täytyy huomioida eri jäsenvaltioiden omat erityispiirteet, työehtosopimukset ja vastaavat. Mutta siitä huolimatta minusta on mahdollista hyväksyä tiettyjä yhteisiä indikaattoreita ja tiettyjä kriteereitä. Kriteereitä, joissa huomioidaan myös nämä maantieteelliset näkökulmat, samoin kuin työmarkkinaosapuolet. Olemme ottaneet myös erilaisia viitekohtia mukaan, että olisi mahdollista myös mitata köyhyydenvastaisen taistelun onnistumista. Sen lisäksi kysymys on myös siitä, että pitäisi voida vaihtaa hyviä käytänteitä tai keskustella, informoida niistä. Mielestäni olisi hyvä, jos me voisimme hyväksyä tämän esityksen. Jos me tämän hyväksymme, niin silloin me voisimme yhdessä neuvoston kanssa pyrkiä pääsemään käytännön hyvään lopputulokseen. Ja kuten äh, puheenjohtaja juuri sanoi, meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä tavoitteet, joita meillä on, toteutuvat, koska meillä on tällä hetkellä erittäin paljon työttömiä, jotka elävät suuressa köyhyydessä EUn alueella. Ja meidän täytyy ymmärtää, miten vakava tämä tilanne on mikäli meillä ei ole kunnollisia hyviä käytännön välineitä, joiden avulla olisi mahdollista tukea jäsenvaltioita eh, konkreettisissa toimissa, käytännön asioissa, silloin eh, me tulemme kärsimään tästä seuraavat kymmenen vuotta. Se, että paperille on pantu kaiken näköistä, mutta mitään ei ole toimeenpantu käytännössä. Köyhyyden vastainen taistelu on tällainen asia. Sen enempää minulla ei oikeastaan tästä nyt ole kerrottavaa. Tämä on erittäin monimutkainen asia. Sitten kompromissi N, jossa on kysymys tästä mediaanista, eli toimeentulosta, vähimmäistoimeentulosta ja sen mediaanista. Sitten kompromissi O, sen suhteen ei liene ongelmia Meillä on jo väliaikainen äänestyslista. Olen lähettänyt tämän äänestyslistan siis sihteeristölle, mutta se on vielä vasta väliaikainen. Lopullinen äänestyslista on vielä avoin, johon voidaan tehdä tiettyjä muutoksia, joita ehkäpä syntyy tästä keskustelusta, jota käymme, tai jos te löydätte näitä virheitä. Ja odotan mielelläni keskusteluita ja pyrin todellakin kompromissiin. Edustaja Linna, olkaa hyvä. Uh, thank you. Niin, haluan kiittää kovasti teitä työstä, joita olette tehneet tämän asian parissa. Tiedän, että tarkistuksia on ollut paljon ja te olette nyt kovasti kompromissien eteen. Alkuperäinen mietintö, kuten myös sanon, oli erittäin hyvä ja olen aina <clears throat> tukenut vähimmäistuloa jäsenvaltioiden tasolla – mutta minun täytyy sanoa, että mitä alle ryhmään tulee, ryhmä ei usko, että direktiivi on oikea tie eteenpäin, joten kompromissi M, siitä voisin sanoa, että voi oikein ymmärtää sitä, että kompromississa M, itse asiassa se on kirjattu mekanismi, jos puolestavissa sanotaan, toteaa, että tämän aloitteen kautta tulisi syntyä toimintasuunnitelma, joka seuraisi Euroopan puitedirektiivin toimeenpanoa vähimmäistulosta jäsenvaltioissa. Minä olen huolissani siitä, että jos nämä näissä tarkoituksissa, joissa puhutaan puitedirektiivistä, jos, jos niitä ei hyväksytä, silloin kompromissidirektiivi, kompromissitarkistus, on ollut valmis hyväksymään, olisi vaikea tukea sitä, koska jos yritetään saada aikaan aloite, joka olisi rinnakkainen puitedirektiivin kanssa, niin selvästikin silloin meillä olisi paljon ongelmia sen toimeenpanossa. Jos voisitte tarkastella tätä ja vastata, onko teillä joitakin vaihtoehtoisia suunnitelmia siltä varalta, että tarkistukset koskevat puitedirektiiviä eivät mene lävitse. Te puhunut myöskin köyhyyttä indikaattoreista ja sitä, että se on 60 prosenttia mediaanitulosta. Minä olen ymmärtänyt, että neuvosto on päässyt sopimukseen viime neuvoston kokouksessa komission esityksestä, jonka mukaan olisi kolme erilaista indikaattoria. Ja jäsenvaltioille jäisi se, haluaisiko käyttää medianista 60 prosenttia vai puhutaanko työttömistä talouksista tai talouksista, joilla ei ole mahdollisuutta saada tiettyjä laitteita, kuten jääkaappeja, televisioita tai muita hyödykkeitä. Joten minä äänestäisin, että ryhmäni äänestäisi tätä 60 prosenttia vastaan. Ei siksi, että olen täysin sitä vastaan, vaan siksi, että minusta nämä kaikki eri indikaattorit ovat sellaisia, että niitä pitäisi tarkastella neuvoston syntyneen sopimuksen pohjalta ja, ja siksi, että neuvosto hyväksyy komission tekemät esitykset. Ja jos tähän merkitään 60 prosenttia, niin silloin ihmiset, jotka saavuttavat 60 prosenttia, ja tämähän nousee koko ajan, niin silloin se ei ole itse asiassa saavutettavissakaan. Joten olen suostellut sitä, että olisi suurimmassa, että suurimmassa osa oli, oli siis sellaisia, että hyväksytään samoin myöskin suurin osa kompromisseista, mutta kompromissi M on sellainen, että meillä ryhmänä olisi sen kanssa ongelmia ja samoin tarkistukset, jotka koskevat tiettyä puitedirektiiviä. Euh, Edustaja Darden ja sen jälkeen Jean Lambert. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan ihan ensiksi korostaa, kuinka hienoa työtä rouva Figueiredo on tehnyt. Tässä alkuperäisessä mietinnössä ja siinä, kuinka hän on pyrkinyt kaikin voimin löytämään, pääsemään kompromissien kaikkien tarkistuksen myötä. Niitä on ollut paljon ja uskon, että äh, tämä tahto ja halu päästä tasapainotettuun kompromisseihin on varmastikin ollut kiistämättä esittelijämme tavoitte ja ryhmämme on halunnut antaa oman panoksensa tähän tasapainotetun kompromissin löytämiseen. Ja varmasti meidän ryhmämme voi siis tukea tätä kompromissia te lienette jo ymmärtäneet, että keskeinen elementti on kompromissi M. Ja siihen kytkeytyy direktiivi tiukasti, jonka Rova Lintassa mainitsi. Tämä on tekijä, joka voi synnyttää vähän erilaisia näkemyksiä keskuudessamme. Ja haluamme korostaa sitä, kuinka tärkeää meidän mielestämme on saada tähän mietintöön käsite puitedirektiivistä. Puitedirektiivistä niin kuin se on laadittu kompromissi emmän, ti, tiimoilta. Pitää kuitenkin pitää mielessä erilaiset kansalliset käytänteet ja kunnioittaa niiden olemassaoloa. Ja mutta sinne ei saa tulla mitään valtiojohtoisuuden leimaa jäsenvaltioiden piirissä. Meillä on siis puitteet, jonka avulla voidaan edetä asiassa. Kiistämättähän me kaikki olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää on taistella köyhyyttä vastaan. Ja tämän taistelun täytyy tulla vieläkin vahvemmaksi Meillähän on tavoitteet 2020 ja voidaan todeta, että Lissabonin strategia tällä alueella ei ole ollut mikään menestystarina. Samalla olemme todenneet, että neuvoston suositukset 92 vuotta 2008 minimitoimeentulosta ei ole antanut mahdollisuutta yleistää tätä käsitettä kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämä ei ole ollut riittävää. Eli tämä tulee vaikuttamaan, tämä tulee painamaan paljon tässä, jos puhu, kun puhutaan minimitoimeentulosta ja köyhyyden vastaisesta taistelusta, ja varmasti koko ryhmä on tästä samaa mieltä. Ja sen jälkeen, kun puhutaan tästä köyhyyden vastaisen taistelun vuodesta, teemavuodesta. Tämä mietintö on siinäkin tärkeä, koska meillä on tässä nyt mahdollisuus pyytää komissiolta aloitetta Haluan korostaa tätä todella, kuinka tärkeää on äänestää tästä kompromissista M ja saada tähän tekstiin, joka on tässä silmiemme edessä. Siinä puhutaan indikaattoreista ja ja kriteereistä vähimmäistulolle, minkä avulla voidaan myös voidaan arvioida ja arvostaa tätä vähimmäistoimeentuloa ja nämä indikaattorit ja miten voidaan arvioida tuloksia. Meillä on sellainen tunne, että tämä pyyntö ole mitenkään liioiteltu eikä se ole ristiriidassa jäsenvaltioiden harjoittaman politiikan kanssa. Sen takia se on meille tärkeä asia, tämä kompromissi M. Tämän ohella ei tästä varmitsi tarvitse sanoa sen enempää, että tuemme muita kompromisseja, jotka rouva esittelijä on ansiokkaasti laatinut. Kiitos. Merci. Kiitos, hyvä kollega. Minä poistuin tässä hetkeksi hakemaan professori Montin tänne, niin puhujalista on yksi kaksi venähtänyt pitkäksi, joten ehdotankin teille nyt seuraava menettelytapa. Ei nyt innostuta liikaa. Täällä vähän kulmakarvat kohelevat. Minä olen nyt kirjannut tänne lisää puhuja, tai olen saanut lisää puhujalistoja, mutta meidän täytyy keskeyttää tämä keskustelu jossakin vaiheessa, jotta voimme käydä keskustelun professori Montin kanssa, niin kuin ohjelmaan on kirjattu, ja sen jälkeen voimme sitten jatkaa keskustelua. Eli kukaan ei ole liian, liian press, stressaantunut ajankäytön kanssa. Vastustaako kukaan tätä menettelytapaa? No ei, hyvä. Eli voimme siis päättää näin. Professori Monti, kiitos paljon, että olette tulleet tänne joukkoomme. Me toimoimme työllisyysvaliokunnan, sosiaali- ja valiokunnan nimissä meillä ei ole vielä tästä varsinaista komissaaria, mutta ehkä sekin päivä, jonne vielä koittaa. Mutta, mutta teillähän oli mandaatti. Ja ainakin te itse koitte sen erittäin tärkeänä. Se oli jatkumoa sisämarkkinoille. Ja te ainakin koitte sen varsin tärkeäksi. Te olette laatineet tämän raportin ja luovuttaneet sen toukokuun 10. päivä. Se on nyt komission käsittelyssä ja sen pohjalta komissio tulee laatimaan uusia lainsäädännöllisiä ja lainsäädännöllisiä ehdotuksia ja varmastikin meidän valiokuntamme tulee seuraamaan hyvin valppaana, miten tässä uudessa tasapainotilanteessa, kun puhutaan sisämarkkinoista ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, ettei tämä tasapaino häi, häilyisi liikaa yhteen tai toiseen suuntaan tai ettei sitä kokonaan unohdettaisi. Me olemme erittäin iloisia, että voimme käydä keskustelua kanssanne ja tämän prosessin alussa me voimme näin ollen siis heti jo tarkistaa, ovatko teidän ehdotuksenne ja loppupäätelmänne yhteneviä? Ehkä tämän valiokunnan kanssa voimme olla samaa mieltä, missä olemme eri mieltä ja pitemmittä puheita annan teille puheenvuoron ja sitten varmasti käymme hedelmällisen keskustelun ihmisten kanssa, jotka tunnette varsin hyvin. Kiitos paljon, rova puheenjohtaja. Olen erittäin otettu siitä, että saan olla tämän Euroopan parlamentin valiokunnan kokouksessa. Minä arvostan tämän komission painoarvoa merkitystä. Eh, ja se on ihan sitäkin tärkeämpää, että sitä johtaa sama henkilö, joka oli silloin myös, silloin kun minä olin komissaarina töissä e- edellisessä, edellisessä komissiossa. Te, eh, rouva puheenjohtaja Beres, huomasitte, että että minä olin laatinut artikkelin haastattelusta Le Monde-lehdessä. Siitä on ehkä nyt jo vuosi kulunut. Sen otsikko oli yksinkertaisesti seuraava. Pitää elvyttää Eurooppa yhteensovittamalla markkinat ja sosiaalinen aspekti. Puheenjohtaja Barroso oli myös lukenut tämän artikkelin ja Mielestäni tällä varmasti on ollut merkitystä, kun on tehty päätös, ja että minä laatisin raportin tästä sisämarkkinatilanteesta ja sisämarkkinastrategiasta. Eli nämä SOS, yhteiskunnalliset aspektit sisämarkkinastrategiassa eivät ole mitään, mikään lisätekijä – mitään esteettistä lisäarvoa, vaan ne todella muodostavat keskeisen osan tästä poliittisesta operaatiosta, kun yritämme uudestaan elvyttää tai elvyttää sisämarkkinoita. Ja jos teille sopii, niin minä jatkan nyt englanniksi. I believe that... Uskon, että sisämarkkinoiden käynnistämisen kysymys tänään on näkyvämmin tärkeä kuin viime lokakuussa, jolloin puheenjohtaja Barroso päätti käynnistää tämän aloitteen raportin kautta. Kahdesta syystä tämä on tullut selväksi sen jälkeen. Yksi euron kriisi, toinen rahoituskriisi useimmissa jäsenvaltioissa. Euron kriisi luonnollisestikin on kriisi, joka johtuu liian suurista vajeista ja veloista, mutta sen pohjalla minun mielestäni on pitkälti taloudellisen unionin puuttuminen. Meillä on rahaliitto, mutta ja me uskoimme, että talous- ja rahaliitto merkitsi siis talous- ja rahaliittoa. Ja, ja jos hiukan liottelisin, olemme huomanneet, että käytännössä – Kysymys on siitä, kuin emu merkitsisi taloudellista tai rahaliittoa, riippuen siitä, minkä valinnan yksittäiset jäsenvaltiot tekevät. Joten meillä on eurovyöhyke, joka uskoo olevansa edistynein Euroopan integraatiossa, koska se on tehnyt valinnan yhtenäisvaluutasta, mutta monissa tapauksissa se on jäljessä niistä jäsenmaista, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen, taloudellisen unionin kannalta katsottuna ajatellen sisämarkkinoita. Ja jotkin ongelmat, joita Kreikalla on, jotka ovat taustalla olevat julkisen rahoituksen ongelmat, liittyvät nimenomaan tähän. Tämä ei ole kovinkaan rohkaisevaa ajatellen eurovyöhykettä, että se joutuu toteamaan, että Eurooppa sen ulkopuolella, Iso-Britannia, Tanska, Ruotsi, uudet jäsenvaltiot, ovat enemmän taloudellisen unionin osa, kunnioittavat enemmän sisämarkkinoita kuin eurovyöhykkeellä tehdään. Ja me tiedämme kokemuksesta, jota on saatu esimerkiksi Yhdysvalloista, että yhtenäisvaluutta pysyy vakaana ja säilyttää taloudellista toiminto- tuloksellisuutta pitkällä vain, jos se on integroitu tehokkaisiin sisämarkkinoihin. Joten euron kriisi minun mielestäni antaa merkitystä. Tämä on mainittu myöskin raportin viimeisessä kappaleissa. Se antaa siis merkitystä sisämarkkinoiden käynnistämiselle. Voimme tietysti keskustella nyt myös sitten siitä, onko oikeaa se, mitä tehdään eri jäsenvaltioissa. Useimmat jäsenvaltiot ovat pitkään tulevan harjoittamaan taloudellisen vakauttamisen politiikkaa. Samanaikaisesti <clears throat> tietysti olisi epärealistista odottaa, että Euroopan kasvulle tulisi eh, kimmokkeita budjetin puolelta seuraavien kolmen neljän vuoden aikana. Mistä kasvu Euroopassa voi saada lähtökohtansa tulevina kolmen neljänä vuotena? ehkä jossakin määrin euron heikkenemisestä eurovyhykkeen maissa, mutta kaiken kaikkiaan 27 valtion tasolla yksi harvoista kasvulähteistä, joita on, tulee olemaan euron talouden, Euroopan talouden rakenteellinen parantaminen syvemmän integraation suuntaan, joten lisäämällä sisämarkkinoita. Tästä syystä minä uskon, että sisämarkkinat ovat tarpeen enemmän kuin koskaan Euroopassa. Samanaikaisesti, jos me haluamme olla realisteja, meidän täytyy todeta, että sisämarkkinat, joita eniten tarvitaan, enemmän kuin koskaan, ovat myös epäsuosituimmat kuin koskaan monissa jäsenvaltioissa. Miten siis käsitellä tätä tätä skitofrenista tilannetta. Minun vastaukseni raportissa puheenjohtaja Barrosolle, ja kiittäisin Euroopan parlamenttia syvästi tästä, sillä kuten monet teistä tietävät, olen ollut yhteydessä kaikkiin parlamentin ryhmiin ja ollut yhteydessä lukuisiin valikuntiin parlamentissa. Ja kysymys on siis minun raportistani, mutta Siinä on hyviä osia, joista parlamentti pitkälti on vastuussa. Ja siksi on ilo olla täällä teidän luonanne tänään. Kanta, joka ilmenee raportista, on se, että meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään syyt sille, miksi sisämarkkinoista on tullut yhä lisääntyvässä määrin epäsuosittu. Ja jo paljon ennen kriisiä oli tällainen integraation väsymys. Tietysti palveludirektiivin ympärillä ollut draama, samoin kuin Ranskan kansanäänestys, veivät pois näkyvyyttä todellisilta ongelmilta, jotka liittyvät asioihin. Integraatioväsymyksen lisäksi tuli markkinaväsymys, joka johti auktomarkkinoimallin äh, auktoriteetin menetyksenä, ainakin sen äh, anglosaksisessa ruumiillistumassa. Ja jos me nyt katsomme lähivuosia lyhyellä ja keskipitkällä tähtäyksellä, näemme monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on näkemässä poliittisen maiseman, jossa menestyvät pienet oikeiston ja vasemmiston puolueet, joiden ainoana yhteisenä elementtinä on integraation torjunta, olipa kysymys globaalista tai eurooppalaista integraatiosta. Ja jopa keskusta oikeisto ja keskusta vasemmiston, niiden keskeiset puolueet, jotka ovat olleet integraation moottoreita viimeisten vuosikymmenien aikana, näyttävät ehdollistavan jossakin määrin Eurooppa-innostustaan, kun näitä voimakkaita kilpailijoita on ilmaantunut. Joten sisämarkkinoiden tulevaisuus, jos jätetään oman onnensa nojaan, tulee olemaan harmaa ja musta, mutta ei kovinkaan ruusuinen. Ja kuitenkin me tarvitsemme sisämarkkinoita. Joten ehdotukseni on, että pyrittäisiin ymmärtämään eri huolenaiheet, ymmärtämään, miksi ne ovat olemassa ja missä määrin ne voivat olla oikeutettuja, miten voidaan lisätä pedagogista selittämistä, mutta myös vaatimattomammin, nöyremmin, miten ottaa jotkin näistä huolenaiheista mukaan niin, että muokataan Euroopan unionin politiikkoja jossakin määrin ottaen nämä huolenaiheet huomioon. Mitä tulee sosiaalisiin huoliin, mehän olemme täällä nyt sosiaali- ja työllisyysasioiden valiokunnassa, työllisyys ja sosiaaliset huolenaiheet eivät ole ainoita, mutta tärkeimpiä, jotka pitäisi ottaa huomioon. Unohdin mainita sen, että tosiasia, että meidän Lissabonin sopimuksen myötä on olemassa virallinen tunnustus sille, että Eurooppa haluaa olla erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous, pakottaa meidät myös älyllisesti ymmärtämään, miten konkreettisesti on mahdollista olla erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous integroituneella eurooppalaisella tasolla. Me tiedämme, että se on mahdollista kansallisella tasolla. Ja Saksan kokemus, jos Saksa on ollut sosiaalinen markkinatalous Ludwig Erhardin ajoista Saksa on sellainen, joka kertoo tästä ehkä eniten, mutta olemmeko varmoja siitä, että voimme yhdistää markkinoiden integraation ja sosiaalisen huolenpidon integroitun eurooppalaiseen järjestelmään. Minä en ole tietoinen selkeistä ratkaisusta ja minun raportissani pyritään osoittamaan joitakin mahdollisuuksia löytää tähän jotakin konkretiaa. Minä, minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen, jännittävä intellektuaali, intellektuaalinen malli. Raportista löytyy periaatteessa kolme rakennuspalikkaa. Yksi on voimakkaampia sisämarkkinoiden rakentaminen, siis miten voidaan rakentaa sisämarkkinoita siellä, missä niitä vielä ei ole, kuten palvelut tai digitaalinen alue. Mutta ratkaisevan tärkeää on, miten rakentaa yksimielisyyttä voimakkaista sisämarkkinoista, koska muuten ne eivät toteudu. Ja tois, kolmanneksi, miten saada aikaan konkreettisesti voimakkaat sisämarkkinat, joten käytän viimeiset minuutit viittaamalla yksimielisyyden rakentamiseen voimakkaimmista sisämarkkinoista, mitkä ovat ne sosiaalisluonteiset näkökannat, jotka täytyisi käsitellä, jotta ei pelkästään saavutettaisiin tiettyjä sosiaalisia tavoitteita, vaan mitun mielestäni myöskin, miten voitaisiin sovittaa markkinat ja sosiaalisuus. Yksi asia on taloudelliset vapaudet ja työntekijöiden oikeudet Vikingin ja Lavalin oikeustapauksien jälkeen, joka on kohta 3.2 raportissa. Ja siinä minun täytyy todeta, että minä kuulin yhdessä Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ja Business Europein kanssa konsultaatioita, kuulemisia löytääkseni teitä mahdollisille ratkaisuille, koska meidän kaikkien kannalta on erittäin äh, äh, hämmentävää, jos nämä eivät, sisämarkkinat eivät ole selkeitä, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin. Se ei ole hyväksi Euroopan rakentamiselle, ei pelkästään kansalaisten oikeuksien kannalta. Meillä on kaksi avainsuositusta raportissa. Yksi niissä on sellainen, että siinä puhutaan lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien direktiivistä ja sen vahvistamisesta ja tiedon antamisesta, mitä tulee oikeuksien velvollisuuksilta työntekijöillä on yrityksillä, samoin myöskin hallinnollisesta yhteistyöstä ja rangaistuksista, jotka liittyvät henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja palvelujen tarjoaminen, tarjoamiseen rajat ylittävässä muodossa. Ja jos toimenpiteitä hyväksytään, joilla pyritään selkeyttämään sitä, miten selkeytetään lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä, että otetaan käyttöön selvitys, jonka kautta taataan lakko-oikeus artikla 2 äh, neuvoston äh, asetuksesta vuodelta 1998, jossa tehtiin selväksi, että tuossa asetuksessa, jonka tarkoitus oli vahvistaa toimivan valtaa äh, tavaran vapaassa liikkuvisessa, että siinä myös oli eksplisiittinen työntekijöiden oikeuksien takuu. Sitten tähän liittyy kysymys, jonka tiedän olevan erittäin lähellä puheenjohtajamme sydäntä, joka liittyy sosiaalisiin, sosiaalisiin palveluihin ja yhtenäismarkkinoihin, jossa avainsuositukset ovat sitä, että lisätään edelleen valtion tuen sääntöjen joustavuutta, että uudistetaan hankinta, julkisen hankkeen sääntöjä – liittyen korvauksiin liittyviä määräyksiä, ja että sitä mahdollisesti esitys artiklan 14 perustalla Lissabonin sopimuksessa asetuksesta, jolla pyritään turvaamaan se, että kaikilla kansalaisilla on oikeus tiettyihin perustavanlaatuisiin pankkipalveluihin, ja että tutkitaan tapa, mahdollisuutta, että voitaisiin laajentaa artiklan 14 pohjalta yleisiä palveluita sähköisissä kommunikaatiossa niin, että on laajakaista yhteys. Ja samoin julkisten hankintojen alueella on olemassa esityksiä, joiden pitäisi täyttää tietyt sosiaaliset ja vihreän kasvun huolenaiheet ja kysymykset. Ja sitten lopuksi kappale, josta tiedän, että siitä intohimoisesti, en tiedä onko tämä intohimo kielteistä vai myönteistä, sitä puheenjohtaja Beres siis seuraa intohimoisesti, joka on verotuksen koordinointi. Uskon, että tämä liittyy sosiaalisuuteen. Uskon, että vaikka jotkut meistä kenties olisivat halunneet nähdä ylväitä suosituksia rajat ylittävästä verotuksen harmonisoinnista, olen hyvin epäileväinen sekä tarpeesta että toteutettavuudesta Euroopan unionissa tämän osalta. Mutta olen vakasti vakuuttunut siitä, että vaatimattomampi lähestymistapa verotusyhteistyöhön ja verotuksen koordinointiin erinäistä syistä on välttämätöntä ja toteutettavissa olevaa. Ja rohkaisun saan tästä konkreettisista kokemuksista, joita olemme saaneet 96-97 veropaketin yhteydessä, joka sai yksimielisen hyväksymisen ECOFIN-neuvostossa – se oli silloin vaatimaton verotustoimista ja siinä oli e, periaate e, säästöjen verotusdirektiivistä, joten luotiin väline, jolla saatiin aikaan edistys tällä alueella luomalla verotuspolitiikkaryhmä, ja jossa on mukana valtiovarainministerin henkilökohtaisia edustajia. Voisi tietysti sanoa, e, että kaunis ajatus tämä verotuksesta, että on vaikea edistää sitä, tiedän, mutta se ei ole mahdotonta. Mutta mikä on sen yhteys sosiaaliseen sitten? Uskon, että yhteys on voimakas. Koska jos me annamme markkinoiden integrointien edistyä, ja mehän haluamme sitä enemmän, emmekä vähemmän, ja, että, ja kuitenkaan samaan aikaan mitään ei tehdä sitä seuraavan verotuspolitiikan osalta, meillä säilyy tilanne, jossa liikkuvin tekijä, mitään pääoma, hyödyntää verotu, verotuskilpailua suhteessa vähemmän liikkuvaan tekijään, joka on työvoima. Ja silloin me näemme Euroopan, joka näyttelee luovansa työpaikkoja, mutta itse asiassa työskentelee hävittääkseen työpaikkoja. Minusta se on kielteistä, ja minusta se on todellakin kielteistä, jos tietoisuus tästä jossakin vaiheessa luo törmäyksen integraation ja sisämarkkinoiden välillä. Lopetan nyt tähän. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Merci beaucoup, monsieur professeur, pour ces... Kiitos paljon tästä erittäin kattavasta esityksestä, joka todella osui asian ytimeen ja joka vetoaa tämän valiokunnan mielenkiintoon varmasti välittömästi. Serkas ja sitten Kristensen. Serkas aloittaa. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, kiitos paljon professori komissaari Monti. Aloitan sanomalla, että teidän esityksenne tuntui minusta ei ainoastaan mielenkiintoiselta, ei ainoastaan hyödylliseltä, mutta erittäin hienolta, arvo, arvost, arvostettavalta työltä. Minä haluaisin sanoa, että haluan, että te uskotte, on varmasti erittäin vaikea kuulla usein näin tukevia argumentteja. Niitä ei usein kuule, mutta niillä on eurooppalaista luonnetta, poliittista luonnetta. Kun te puhutte taloudesta, te puhutte taloudellisin ter- poliittisin termein taloudesta. Te puhutte politiikasta, taloudesta, haette konsensusta, te haluatte vahvistaa Eurooppaa, eikä se ainoastaan riipu neuvotteluulottuvuudesta. Haluaisin sanoa muutaman seikan. Tämä asiakirja, tämä mietintö voi olla hyvin hyödyllinen, jotta saisimme hallitusten välisen konsensuksen, mutta, tällä het- mutta meillä on tällä hetkellä kyse paljon laajemmista markkinoista, jos alataan Euroopan rajoja. Tässä on kyse kahdesta asiasta. Ei ole tarkoitus löytää konsensusta vain säännöistä, kompromissista, 27 jäsenvaltion välillä. Meillä on tässä kyse ihan universaalista konsensuksesta, koska sisämarkkinat, eurooppalaiset markkinat olemme rakentaneet 60-70-80-luvuilla, jolloin rahoitusulottuvuus oli paljon pienempi kuin tänä päivänä. Rahoitusmarkkinat Euroopan laajuudessa ja maailmanlaajuisesti laukkaavat paljon nopeampaa tahtia kuin pari 30 vuotta sitten. Eli tällainen talouspolitiikka oli tuolloin ehkä semmoista lasten leikkiä, jos verrataan sitä tähän, tämän päivän tilanteeseen. Pankit ovat luoneet yhteenliittymiä ja tällä on pyritty hoitamaan velkatilannetta, mutta tämä on viimeisen viiden vuoden tulosta. Velan hinta on tällä hetkellä huikea. Se on 2,30. Jos sitä verrataan 2,30 vuotta taaksepäin, niin tilanne on aivan eri. Nämä uudet ulottuvuudet, kun ajatellaan eurooppalaista konsensusta, joka vaatii vaatii tätä 2020-strategiaa. Miten me voimme minä luin tämän mietinnön, mutta en ihan löytänyt sieltä semmoisia hyviä väyliä, miten päästä hyvään lopputulokseen. Kun me rakennamme tätä eurooppalaista taloa, niin meidän pidän ei samantaikaisesti lähteä hajottamaan talon perustuksia professori Monti, minä arvostan teidän esitystänne. Se on samaa taistelua, jota minä käyn. Minä ajan samoja asioita, mutta kun me ajattelemme nyt nykytaloustilannetta ja kompetenssia, niin tämä eurooppalainen mittakaava on todella haastava. Meillä on eurooppalainen malli, mutta meillä pitää olla e, hyvin yhteneväinen EU-politiikka, e meidän pitää ajatella YKta, muita kansainvälisiä yhteisöjä, meillä on vaatimuksia meidän täytyy että, muistaa, että työntekijöiden oikeudet, sosiaalioikeudet muuttuvat yhä kansainvälisemmiksi. Eurooppa ei saisi olla vain yksinäinen saareka, oikeudenmukaisen saareke, jota ympäröi viidakko, jossa ei ole ihmisiä, vaan on jonkinlaisia selontekoja, joita jatkuvasti jaamme ihmisille. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Kristensen ja sen jälkeen Koferaatti. Huomenna. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Montia hänen selostuksestaan tästä uudesta strategiasta sisämarkkinoille. Ei luonnollisestikaan tule iloita liian aikaisin, mutta minusta kuulostaa hyvin positiiviselta, että halutaan luoda tasapaino tavaroiden, pääoman ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja työvoiman välillä. Joten minä olen todella iloinen siitä, että te kirjoititte tässä tämän artikkelin, jonka Barroso näki ja sai sitten tilattua tämän uuden strategian aiheesta. Yksi kulmakivistä Euroopan yhteistyössähän on sisämarkkinat. Ja mikäli me haluamme, että kansalaiset hyväksyvät sisämarkkinat, silloin me tarvitsemme järkeviä, hyviä yhteisiä sääntöjä. Ja yksi niistä on se, että me voimme kulkea yhdestä maasta toiseen maahan tekemään töitä ja että säännöt eivät poikkea. Ja tuomioistuin sitten yhtäkkiä oli sitä mieltä, että nämä asiat pitäisi järjestää hieman toisella tavalla. Ja sitten me saimme nämä neljä työmarkkinatuomiota, Viking, Laval, Vaxholm ja muita vastaavia, Luxemburg esimerkiksi. Ja sen vuoksi olen iloinen, kun te sanotte, että jos tarkastellaan näitä uusia sääntöjä ja palveludirektiiviä, joka astui viime vuonna ensimmäinen joulukuuta voimaan, niin Lissabonin sopimushan astui silloin myös voimaan, samoin kuin nämä sosiaaliset horisontaaliset lausekkeet, niin tämä ehkä jo olisi hieman muuttanut tuomioistuimen tuomioita. Ja toivoisinkin, että te kertoisitte hieman enemmän tästä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että sisämarkkinasäännöt eivät ole työmarkkinoiden sääntöjen yläpuolella ja oikeuteen, lakko-oikeuden ulkopuolella, yläpuolella. Te tiedätte, että Pohjoismaissa meillä on ollut hieman ongelmia, esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Meillä ei ole lainsäädännössä mitään minimipalkkaa sen vuoksi, että meillä on työehtoneuvottelut. Ja työmarkkinaosapuolet Tanskassa ja Ruotsissa tavallaan valvovat markkinoita. Ja siellä on esimerkiksi lakko-oikeus, jotta voidaan painostaa työnantajaa työehtosopimukseen. Joten sen vuoksi minusta on erittäin mielenkiintoista odottaa nyt ja nähdä, mitä te tulette tekemään esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin suhteen. Monsieur Sergio. Edustaja Koferat ja sen jälkeen ehdotan, että professori Monti vastaa tähän ensimmäiseen vastaus- kysymyskierrokseen. Caro penso anch'io come lei che il tempo che... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että kuten professori Monti sanoi, olette silloin, kun te aloitit tämän mietinnön laatimisen ja tähän päivään kun on tultu, niin olikin jo aika toimia. Eli tämä pieni aikajana on todistanut sen, että oli todella toiminnan aika koittanut. Asiakirjassa te otatte esille sen, kuinka tärkeää on päästä harmonisoituun verotuspolitiikkaan EU-maissa – Totta kai, jos meillä on tavoitteena luoda markkinat, joissa ei olisi mitään epätasapainoa tai eroavaisuuksia, meidän täytyy silloin kehittää näitä politiikkoja, niin koska silloinhan meidän täytyy todeta, että näin ei ole asianlaita Eurooppa. Mutta jos me lähdemme putsaamaan liikaa niin vaarana on se, että me emme anna riittävästi kehitysmäärärahoja emmekä luo tarpeeksi suuria linjauksia. Meidän täytyy päästä konsensukseen talous- ja raha-asioissa eri maissa, ja se saattaa synnyttää vakavia ongelmia, jos lyhdytään saneeraustoimenpiteisiin. Ne voivat kyseenalaistaa äh, miljoonien ihmisten elämän ja heidän odotuksensa. Kun ryhdytään harmonisoimaan, niin ryhdytään harmonisoimaan hyviä, mutta joskus myös huonojakin asioita. Jos ajatellaan verotuspolitiikkaa, niin ei siinä ole paljon mieltä koska monissa Euroopan maissa ei ole mitään investointeja suosivaa verotuspolitiikkaa investoinnit mielletään ihan tavallisiksi, normaaleiksi to- toimenpiteiksi, ja joskus siellä on verohelpotuksia eri tavoin toteutettuna maasta toiseen. Jos ajatellaan harmonisointia, niin eikö silloin pitäisi ottaa kriteerit kriteereiksi veropolo, veropolitiikkojen erot. Eli ajatellaan, että halutaanko luoda hyvät kehittyvät olosuhteet perustaloustoiminnoille. Ja minä haluankin kysyä, ettekö te voisi ajatella tässä, kun puhutaan eh, ihmisten ja talouden, ihmisten oikeuksien taloudellisen vapauksien haurasta tasapainoa. Tehän olette todennut myös, kuinka tärkeää on säilyttää esimerkiksi yksi perusoikeuksista, eli oikeus lakkoon. Pitää olla myös vapaus eh, organisoitua, järjestäytyä. Emmehän me tässä käsittele mitään tapauksia, jossa on mahdotonta antaa lupa järjestäytymiseen ihmisille tai työntekijöille. Mutta jos ajattelemme kasvua ja talou, jonkun yrityksen taloudellista toimintaa, niin silloin ne ovat joskus törmäyskurssilla tämmöisen kollektiivisen järjestäytymistahdon kanssa. E- tätä täytyisi katsoa hieman tarkemmin, mitkä ovat suhteet yrityksen ja sen työntekijöiden välissä. Eli laittaa vähän, jos unohdetaan kollektiiviset kysymykset, niin silloin ta, me menemme kyllä, otamme pahasti takapakkia. Minä toivon, että tästäkin asiasta voitaisiin päästä yksimielisyyteen ennen kuin on liian myöhäistä. Uh, I would like first of all to thank... Haluaisin aluksi kiittää kiittää kutakin kolmea parlamentin jäsentä, jotka ovat nyt käyttäneet puheenvuoron ja osoittaneet niin suurta arvostusta työtäni kohtaan. Edustaja Tserkas, tämä globaali ulottuvuus, kuten sanoitte, on todella tärkeää. Ja jos me otamme yhtenäismarkkinat sellaisena kuin Jacques Delors niitä kehitti tarkalleen 25 vuotta sitten valkoisella kirjallaan kesäkuussa 85 eh, Milanon huippukokoukseen. Niin eh, nyt ehkäpä tämä suurin ero viimeisen 25 vuoden jälkeen on tämä globaali maailmanlaajuinen konteksti. Ja te otitte esiin monia aspekteja tästä globaalista ulottuvuudesta. Minä pyrin tässä raportissani ottamaan tämän huomioon ja uskoakseni tämä on tällainen työmaa, jossa Euroopan eri politiikan alojen tulisi yrittää tehdä enemmän. Me odotamme kriisivaliokunnan lopputuloksia. Ja minä uskon, että tämä kriisi on tehnyt maailmasta kiinnostuneemman ja ehkä avoimemman erilaisten hallintomuotojen suuntaan hallintomuotoja suuntaan, jotka alun perin on kehitetty täällä. Jean Monnet esimerkiksi alun perin tämän globalisaation hallinnan kehitti. Ja kaikki nämä asiat, mitä te mainitsitte, ovat asioita, joissa meidän on pyrittävä nostamaan asiat globaalille tasolle ne säännöt ja ne arvot, joita meillä Euroopassa on. Ja näiden hyväksyttävyys Aasialle, Amerikalle on nyt suurempi kuin mitä se oli ennen kriisiä. Ja minä äh, G, esimerkiksi G20 on pyrkimys tähän globaaliseen suuntaan ja se vahvuus, jolla Eurooppa kykenee kokoamaan nämä arvot ja säännöt globaalille pöydälle, riippuu myös siitä, miten voimakas ja terve eh, Euroopan eh, talous on ja millainen sen kilpailukyky on. Joten pitkällä aikavälillä meidän tulisi pyrkiä huomioimaan molemmat asiat. Euroopan unionin talouden kilpailukyky, vaikkakin äh, tällä hetkellä vielä globaalisti katsoen äh, mahdollisuudet eivät ole yhtäläisiä ja meidän tulisi kuitenkin pyrkiä tekemään näistä lähtökohdista yhtäläisemmät, kun me toimimme globaalisti sosiaalisten standardien puolesta. Ja kuten raportissani kirjoitan, myös saada aikaan sääntöjä valtion avusta ja valtion avun valvonnasta. Ja toteankin, että ensi vuonna Ranska tulee olemaan puheenjohtajana sekä G8 että G20. Ranska on se maa, joka enemmän kuin mikään muu ehkäpä haluaakin äh, hallinnointia Euroopasta enemmän globaalille tasolle. Varainhoitoasetus on erittäin tärkeä, mutta pitkällä aikavälillä tietyt säännöt, jotka koskevat esimerkiksi valtion apuja, äh, taloudellisia suhteita valtioiden ja yritysten välillä, ovat tärkeitä, jotta saadaan aikaan tasapainoista kehitystä globalisaatiossa. Joten miksi ei sitten käyttää hyväksi tilaisuutta, kun suuri voimakas Euroopan unionin jäsenvaltio on puheenjohtaja G8 ja G20, että tätä ei otettaisi mukaan agendalle. Herra Kristensen, minä tiedän, että nämä kaksi maata, jotka mainitsitte, Tanskan ja Ruotsin, asiat, jotka liittyvät esimerkiksi lähetettyihin työntekijöihin, ovat hyvin lähellä ihmisten sydäntä. Minun täytyy sanoa, että en tällä hetkellä voi paljon muuta sanoa kuin se vähän, mitä tässä raportissani sanotaan. Mutta Laslo Andor, aiheesta vastuullinen komission jäsen, pitää minun näkemyksiäni hyödyllisinä. Puhuin hänen kanssaan tänään ja tiedän, että hän on ollut paljon yhteyksissä teidän valiokuntaanne ja toivon, että nämä tiet, jotka on identifioitu tässä raportissa, saattaisivat auttaa komissiota ja komission jäsentä kehittämään johdonmukaista strategiaa. Ja toivon, että näin tulee olemaan myös raportin muiden osien kannalta, koska nyt tämä raportti on komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla, ja siihen on puhallettava henkeä. Ja sitten ähm, Koferanti. Aivan kuten te, minä kiitän teitä, muutkin minä kiitän teitä näistä kauniista sanoista. Veroasioiden harmonisointi on tärkeä askel ja kasvuulottuvuuden on oltava se avain koko tässä koordinaatiossa. Kasvu ja työllisyys ja ympäristötaistelu ilmastonmuutosta vastaan en minä käsitellyt tätä kovinkaan syvällisesti tässä raportissa, niin myönnän sen, mutta mielestäni näihin asioihin pitää kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, siis nimenomaan näihin verotuksellisiin näkökulmiin. Ja kannattaisin myös äh, sitä, että vakaussopimuksessa kiinnitettäisiin huomiota myös julkisiin investointeihin ja julkisiin menoihin. Mitä tulee sitten lakko-oikeuteen, sehän on asia, joka on otettu mukaan sisämarkkinoiden neljään vapauteen myös. Ja en ollut ajatellut tätä esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden kohdalla – teidän historianne pohjalta te olette varmaankin hieman herkempi näille asioille. En minä ole ajatellut sitä, että tässä on kysymys ei ainoastaan lakko-oikeudesta, vaan myös kokoontumisoikeudesta ja, ja työntekijöiden edustuksellisuudesta ja oikeudesta liittyä ammattiliittoon, järjestäytymisoikeudesta. En sanonut tätä, mutta olen kuitenkin samaa mieltä kanssanne. Sisämarkkinat äh, sisämarkkinoita ei pitäisi nähdä minkäännäköisenä vastaiskuna järjestäytymisoikeudelle ja muille tällaisille oikeuksille. Minusta tämä on toinen syy, että markkinoille löydettäisiin tavallaan myös vastapainoa. Kiitos. Minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntöä, mutta tässä käytän vähän tilaisuutta hyväkseni. Viimeisen vastauksen tiimoilta vastasitte Kofferaatille sanoin jotakin, mikä vahvistaa tätä äh, kohtaa. Tämä valiokunta on vastuussa, te tiedätte hyvin äh, vastuussa globalisaatiorahaston toteuttamisesta. Ja tämän vaalikauden aikana meille tuli tämmöinen äh, tyyppi, tyypillinen tapaus, joka oli hyvin vaikea. Se oli tämä Dell-yrityksen tapaus. Se oli aika järkyttävä, kiinnitti huomiota moneltakin kohtaa. Äh, Dellin äh, siirtyminen toiseen maahan EUn alueella. Irlannissa oli hyvin paljon, suuri määrä palkansaajia, jotka joutuivat äh, erotetuiksi sen takia. Meidän piti käynnistää tämä globalisaatiorahasto ja sen toiminta. Oli kyse yli tuhannesta työntekijästä. Eli näissä näissä, tässä oli kyse siitä, että ei ollut mitään ammatillista edustuksellisuutta, minkäänlaista ammatillista järjestäytymistä, joka olisi voinut puolustaa näitä työntekijöitä. Eli silloin oli hyvin vaikea puuttua asioiden kulkuun ja ryhtyä laatimaan jonkunlaista toimenpidettä. Sen takia tämä globalisaatiorahasto sai hyvä sy- pontta tästä. Minä, äh, kun te puolustatte yhteiskunnallisia oikeuksia sisämarkkinoilla, niin kyllä ne ovat todella varsin kriittisiä, kriittisen tärkeitä. Ja tämä Dell-yrityksen tapaus vahvistaa vain sitä, kuinka tärkeäksi olemme kokeneet tämän. Delhän sulki tämä toimintansa Irlannissa ja siirsi kaiken toiminnan Puolaan. Ja siinä vähän pistettiin kahden maan työntekijät napit vastakkain. Ja äh, sen takia äh, työntekijöiden kuuleminen on vielä käynnissä. Se ei ole suinkaan vielä saa päässyt loppuun. Sitten Marian Arkiin ja edustaja Bastos. Niin, siinä se on. Della tulee nyt edustetuksi. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos professori Monti. Minun täytyy sanoa, että oli ilo lukea raporttianne. Huomasin, että nyökkäilin lukeessani sitä. Ja sanoisin, että nämä eivät olleet vain minun sanojani. Mä kuuntelin, mitä täysistunnossa aiemmin sanottiin, ja joku siellä kuvasi raporttianne seksikkääksi. Joten selvästikin se on saanut paljon vetovoimaa tuntumaan ihmisissä. Mutta siinä on hyvä analyysi tilanteesta ennen kaikkea ennen kriisiä kriisin aikaan ja kriisin jälkeen analyysinne. Jos olette naulan kantaa, kun sanoitte, että kansalaiset eivät enää luota markkinoihin, sanotte, että markkinat ovat hyvä palvelija, mutta huono isäntä, ja kansalaiset monessa yhteydessä uskovat, että markkinat ovat tulleet isännäksi. Ja tästä syystä he eivät enää luota siihen. Te puhuitte siitä, mitä, mitä Ranskassa, Alankomaissa ja Hollannissa äänestettiin ei. Minä olen osallistunut kahteen kyllä-kampanjaan Lissabonin sopimuksen puolesta, jotkut ihmiset unohtavat sen, että Ranskassa ja Alankomaissa äänestettiin ei, koska rakenteet ja menettelyt tai mitkä tahansa ovat muuttuneet ja ihmiset enää kysytä heidän mielipidettään. En minä nyt tähän sano mitään lausuntoa, mutta totean vain, että näin on. Tämä on kenties oireellista ja syy sille, miksi me menettäneet luottamuksen ja kansalaisten luottamuksen saavuttaminen Irlannissa ei ollut helppo tehtävä. Ja sanon sen, sanoin täällä, no täällä kokouksessa, et, ja uskon, että ihmiset uskovat, että liioittele, mutta ihmisten tunsivat yksityiskohtia Lavalin tapauksesta ja sen seurauksista. Näitä ihmisiä on paljon, koska he näkevät, että tämä direktiivi todellakin vaikuttaa heihin suoranaisesti. Tästä on keskusteltu täällä valiokunnassa jo. Haluan siis tehdä kaksi kommenttia. Ensinnäkin, te sanoitte, ja olen voimakkaasti yhtä mieltä siitä, että voimakkaammat sisämarkkinat, niitä ei voida saavuttaa ilman yksimielisyyttä. Puhuitte pienistä ja keskisuurista yrityksistä, kansalaisista ja kuluttajista, ja olen täysin yhtä mieltä tästä, ja monet suosituksenne toivottavasti otetaan huomioon ja tulevat menemään pitkälti eteenpäin. Mutta on kolme kysymystä, jotka haluan esittää. Te puhuitte eh, rahoituksellisesta vakauttamisesta. Nyt sanoisin jälleen kerran, että olen Irlannista. Jos me noudatamme kasvu- ja vuoteen 2014, niin aritmetikka tulee toimimaan, mutta meillä ei ole taloutta. Tämä todennäköisesti on totta monista, monien muidenkin jäsenmaiden tapauksessa. Me olemme siis ongelmassa tilanteessa, kuten monet muutkin jäsenvaltiot, että meidän täytyy saada luvut järjestykseen, mutta samaan aikaan monissa tapauksissa me teemme pysyviä vahinkoja, taloudellemme työttömyys kasvaa, eikä me, meillä ole mitään kimmokkeita saada taloutta menemään eteenpäin. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä tilanteesta. Toinen kysymys liittyy verotuksen koordinointiin. Jos Iranissa uskottaisiin, että ole minkäänlaista verotuksen koordinointia, varmastikaan ei olisi saatu kyllä vastausta Lissabonille toisellakaan kierroksella. Haluaisin kuulla mielipiteenne siitä, miten tällä hetkellä edistys, jota on tehty siinä, että saataisiin yhteisöverotukselle yhtenäinen vakautettu perusta, on jotakin asioita, jotka voitaisiin ottaa esille eh, siinä, missä tapahtuu myyntiä, missä tehdään ostoa, ja kenties voi tapahtua järjestelyjen jäsenvaltion jäljellä siitä, välillä siitä, missä veroa maksetaan, ja kommentti tästä, jos tätä voitaisiin jotenkin käsitellä. Sitten lopuksi te puhuitte yhtenäismarkkinoista, että meidän pitää pitää ne avoimena, mutta ei aseettomina, ja tämä on hyvä tapa kuvata tätä. Sitä, miten meidän pitää tarkastaa asioita globaalisti, ja jotkut kollegat käsitelleet tätä, mutta jälleen kerran haluaisin kuulla, mitä ovat ajatukseni tämän takana. Kiitos. Äh, Madame Regina Bastos. Rouva Bastos. Ja sen jälkeen Schröter. Obrigada, Sra. Presidente. Ehm, começo por agradecer ao Sr. professor Mário Monti. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluan kiittää professori Montia hänen innostuksestaan, joka kuuluu hänen puheestaan, kun hän kertoo strategiastaan sisämarkkinoiden käynnistämiseksi. ja että tämä kaikki tapahtuu sosiaalisten toimenpiteiden pohjalta. Mutta professori Monti, mitä tulee sitten tilanteeseen kriisin jälkeen? Konsolidoinnissa me näemme tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät arkielämään, päivittäiseen elämään me näemme EU:ssa paljon suuria ongelmia, jotka johtuvat tästä taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä. Jäsenvaltiot ovat yhä enemmän protektionistisia ja kääntyvät tavallaan sisäänsä päin, mikä ehkäpä tavallaan on oikeutettua. Mutta sitten EU-strategia, tämä 2020-strategia, joka halutaan nyt käynnistää – ja strategia teidän raporttinne pohjalta, niin tämä kaikkihan perustuu sisämarkkinoiden konsolidointiin. Ja yksi mahdollisuus päästä kriisistä eteenpäin liittyy nimenomaan siihen, miten me voimme itse panostaa suurempaan taloudelliseen, rahoitukselliseen yhtäläisyyteen. Mutta meidän täytyy olla myös realistisia. Meidän täytyy myös nähdä, minkälaisia vastasignaaleja tähän tulee. Professori puhui muun muassa siitä, että meidän pitäisi poistaa kaikki vapaan liikenteen esteet ihmisten, tavaroiden, vapaan liikkuvuuden estet on poistettava. Te haluatte, että kaikki nämä poistetaan ja huomioidaan myös sosiaaliset näkökulmat. Ja sitten haluaisin puhua hieman näistä ammattipätevyyksistä, joka on uusi asia. Kysymys on ammattipätevyyden tunnustamisesta niin, että voidaan edistää kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Miten me voimme tehdä tämän, mikäli eri jäsenvaltioiden tasolla herääkin nyt sitten uusia kysymyksiä liittyen näihin pätevyyksiin? Koska ammattipätevyyksien tunnustaminen eroaa jäsenvaltiokohtaisesti liittyen siihen, minkälaisia pätevyyksiä tunnustetaan esimerkiksi pohjoisissa maissa ja eteläisissä maissa. Samoin sosiaaliturvajärjestelmä on tällainen arka paikka. Tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen asia. Jäsenvaltioiden hallitukset haluavat autonomiaa, he haluavat pitää kiinni omista sosiaaliturvajärjestelmistään ja hallinnoida niitä. Millä tavalla me kykenisimme näitä järjestelmiä harmonisoimaan niin, että voimme parantaa liikkuvuutta samalla kun kaikki jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni omasta sosiaaliturvajärjestelmästänsä? Millä tavalla sosiaaliturvaa harmonisoidaan? Ja sitten ihan käytännön eh, esi- esimerkki siitä, mitä hiljattain tapahtui liittyen eh, terveydenhuoltoon, eh, oikeuteen terveydenhuoltoon EU-maissa. Me yritimme tavallaan tehdä mahdollisuuksi, mahdolliseksi tämän liikkuvuuden terveydenhuollossa niin, että potilaat voisivat liikkua vapaammin Euroopassa. Tämä liittyy luonnollisesti myös työntekijöiden liikkuvuuteen. Ja tämä mahdollisuus tavallaan pysäytettiin, tai oikeastaan ei ollut konsensusta, että potilaiden liikkuvuutta olisi voitu parantaa. Voisitteko te reagoida tähän tosiasiaan? Ja ehkäpä te voisitte antaa meille hieman enemmän toivoa, mitä tulee tähän sisämarkkinoiden eh, vahvistamiseen. Kiitos. Dans bloc-là. Vielä Rova Schröter ja ehkä. Ja sitten professori vastaa. Kiitos puheenjohtaja. Niin täällä minä olin. Niin. Minua kiinnostaisi vielä yksi asia. Voisitteko syvällisemmin puhua todella vaikeista kysymyksistä – jotka ovat tässä raportissa. Ja yksi keskeisistä vaikeista kysymyksistä on tietysti sosiaaliset palvelut, yleishyödylliset sosiaaliset palvelut, ennen kaikkea nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen, koska ne eivät nyt ole enää subjekti eurooppalaisella tasolla, joten jäsenvaltioilla on mahdollisuuksia rahoitukseen ja organisointiin. Tästä eteenpäin ajateltuna johdonmukaisesti Kysymys on siitä, että on olemassa este sisämarkkinasääntöjen ja näiden palvelujen välillä. Näin pitkälle te ette mene, kuten juuri sanoin, vaan raportissanne olette varovaisempi, oikeastaan suorastaan epäselvä. Minua kiinnostaa juuri tämä kysymys. Miten tämä tulee olemaan tulevaisuudessa? Tulevatko sisämarkkinasäännöt tietyissä suhteissa vai koskemaan myös sosiaalisia palveluita, tuleeko komissio edelleenkin yrittämään sitä, että nämäkin palvelut tulisivat sisämarkkinasääntöjen mukaan säännellyiksi, vai olisiko niin, että tämä este, joka Lissabonin sopimuksissa luotiin, on sellainen, että komissio sitä kunnioittaa. Ja mitkä ehdot ovat sitten ne, joita on? Onko niitä teidän kannaltanne katsottuna, joka katsotte asioita sisämarkkinoiden näkökulmasta, mitä pitää tapahtua, jotta jokin palvelu ei kuuluisi näiden kilpailusääntöjen piiriin? Mitä pitää tapahtua, jotta on vapautta tässä kysymyksessä, jotta palvelun sosiaalisella ulottuvuudella on etus ensisijaisuus eikä sen taloudellisella ulottuvuudella. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka meitä ovat pohdittaneet siitä lähtien, kun käytiin keskustelua palveludirektiivistä ja jotka edelleenkin luovat epäselviä alueita jotka ovat sellaisia, että on vaikea rakentaa sosiaalista ulottuvuutta näihin palveluihin. Ja seuraus on se, ja kun meillä nyt on hallussamme hyvä selvitys, josta me saimme tänään kuulla puolen päivän aikaan, jonka Dublinin säätiöltä, jossa meillä on tulossa suosittavien osalta suurta sosiaalista jakaumaa. Minun kysymykseni kuuluisikin, mikä on vastaus miten nämä ongelmat voidaan ratkaista niin, että sosiaalinen puoli otetaan enemmän huomioon. Kiitos. It's very instructive for me to come to this Minulle on ähm, hyvin herättävää tulla tähän äh, valiokuntaa, koska vihdoinkin löydän asioita, joista te tiedätte paljon syvemmin kuin minä. Näin harvemmin käy näin esimerkiksi sisämarkkinavaliokunnassa tai muissa valiokunnissa. Ehkä minulla olisi tänne tulla aikaisemmin. Puheenjohtaja, mitä tulee tähän Dell-tapaukseen ja yritysten siirtymiseen – muistuttaisin teitä siitä, että mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin, kun yritykset äh, muuttavat muualle. Minusta on tärkeää, kuten raportissa on myös sanottu, numero yksi, että on tällainen konditionaalisuus, lauseke rakennerahastoissa niin, että voitaisiin tukea niitä jäsenvaltioita, jotka erinomaisella ja hyvällä tavalla toimeenpanevat näitä direkt- sisämarkkinadirektiivejä. Jäsenvaltiot voivat hyötyä siitä, että ne ovat sisämarkkinoissa, yhtenäismarkkinoissa mukana. Ja sillä tavalla, että niihin ma- maihin sitten myös siirtyy yrityksiä. Mutta tässä täytyisi olla myös tietynlainen ehdollisuus lauseke niin, että rakennerahastot palkitsevat niitä jäsenvaltioita, jotka hyötyvät äh, sisämarkkinoista, mutta myös äh, osallistuvat itse niihin ja toimeenpanevat direktiivit. Ja asia, mikä tuntuu ehkäpä koviten Saksassa ja Ranskan kaltaisissa jäsenvaltioissa, että tiukennetaan äh, rakennerahaston sääntöjä mitä tulee yrityksiin, jotka haluavat siirtyä muualle. Edustaja Harkinen on ollut tietoinen siitä, että, että on olemassa raportti sisämark- että, että tämä sisämarkkinaraportti niin olisi seksikäs. Varsinkin, koska yksi avain asia, jonka aina otan esiin, on se, että ikävä kyllä sisämarkkina-aihe on hyvin seksitön. Tämä on mielestäni tällainen ongelma sen vuoksi, että monet muut aiheet ovat poliittisesti paljon vetovoimaisempia, kuten esimerkiksi kaikki ne asiat, joita käsitellään kriisivaliokunnassa. Kriisi on siksikäs, eikö totta? Mutta tärkein poliittinen asia on nimenomaan se, millä tavalla siirtyä, muuttua. Siis sisämarkkinat, äh, sisämarkkinoilla on oikeastaan kaikki nämä äh, negatiiviset asemat. Mutta se luo kuitenkin pohjan eurolle, finanssipalveluille, ja sillä tavalla ne ovat paljon vetovoimaisempia poliittisesti. Ongelma on lähinnä se, millä tavalla saada poliittista mielenkiintoa sinne alapuolelle, eli sisämarkkinoille, jotka ovat siellä pohjalla. Niin te puhutte rahoituksen vahvistamisesta, joka voisi tukea sisämarkkinoita, mutta jos me puhumme julkisesta mielipiteestä, jota ohjailee hyvin pitkälti e, esimerkiksi nämä korkeat e, alijäämät, e, velat ynnä muuta, niin, niin toki rahoituskysymykset ovat asioita, joilla saattaa olla hyvin suuri vaikutus. Mutta tasapaino paino, jos tähän otetaan, niin uskon, että, että mielestäni on tärkeämpää kuin koskaan kompensoida ää, tätä asiaa tavallaan sitä kautta, että yhdistämme paremmin eurooppalaista taloutta ja siihen sisämarkkinat ovat vastaus. Mitä sitten tulee verotuksen koordinointiin, kuullessani eh, tästä eri osapuolia, niin yritykset kannattivat tätä. Monilla jäsenvaltioilla on luonnollisesti sitä sun tätä ongelmaa. Minua mietityttää, että onko tähän nyt panostettu poliittista tahtoa tarpeeksi. Ja minä en usko, että näin on. Minä uskon, että jos eh, käynnistetään vahvempi poliittinen panostus tähän, niin silloin jäsenvaltiotkin ovat avoimempia. Avoimemmat sisämarkkinat. Te haluaisitte tietää sitä enemmän. Minä tiedän, että komission jäsen de Hycht työskentelee tämän asian parissa. Ja meidän tulisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä on minä tiedän, että parlamentti ei ole kovin ihastunut tästä kahdenvälisestä sopimuksesta Etelä-Korean kanssa, mutta ehkäpä eri syistä. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt kysymys eh, hallituksen antamista tuista yrityksille, joka on ollut eh, ongelma eh, Etelä-Korealle kilpailussa Euroopan unionin kanssa. Edustaja Bastos osoititte hyvin syvää ensikäden tietoa konkreettisista ongelmista ja esteistä, joita jäsenvaltioilla on liittyen liikkuvuuden syventämiseen. Varsinkin otitte esiin ammattipätevyyksien tunnustamisen. Tämä on osa laajempaa lähestymistapaa, jolla pyritään taistelemaan – esimerkiksi tiettyjä yrityskohtaisia eläkkeitä ja etuja vastaan. Olin kovin vaikuttunut Espanjan insinööreistä Puolassa. Puolalaiset insinöörit eivät saaneet Espanjasta löytäneet kovinkaan paljon töitä ja sitten monet olivat kiinnostuneita työskentelemään Puolassa, koska siellä äh, rakennusteollisuus kukoistaa. Mutta siellä onkin sääntöjä, jos nyt oikein muistan, joissa vaadittiin myös puolan kielen osaamista. Ja no, lääkärin kohdalla ymmärrän tämän, mutta en ehkäpä nyt kuitenkaan insinöörin kohdalla, että tämä kielitaito on niin tiukka vaatimus. Joten tässä meidän täytyisi jotenkin yhdistää myös toimia Euroopan komission puolelta kilpailuasioista vastaavana viranomaisena ja saada myös enemmän toimia jäsenvaltioon valtioiden välisen valvonnan suhteen. Mainitsitte myös oikeuden terveydenhuoltoon, potilaiden liikkuvuuden. Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita. Minä uskon, että niihin voitaisiin puuttua konkreettisesti poliittisesti helpommin, jos ne niputetaan yhdeksi paketiksi, koska jotkut eh, niistä maista, jotka ovat kaikkein eniten vastaan tätä, jotka ovat kaikkein eniten avautumista vastaan, ovat samalla maita, jotka haluaisivat nähdä edistystä esimerkiksi verojen koordinoinnissa. Joten jos olisi mahdollista rakentaa tällainen paketti, jossa on mukana useita eri elementtejä – kuka tietää, ehkä silloin olisi mahdollista päästä eteenpäin asioissa, joista nyt järräpäisesti kieltäydytään, kun kutakin asiaa käsitellään erikseen omanaan. Minä toivon, että komissio näkee tämän ja myös parlamentti ja neuvosto, eli että nämä asiat on otettava esiin pakettina. Sitten edustaja Schröter tunnustan, että minun erityinen tietämykseni näistä sosiaalisista asioista, joihin viittasitte, on rajallinen. Totean, että te sanoitte, että tämä raportti ei mene tarpeeksi pitkälle yleishyödyllisten palveluiden alalla. Voin vakuuttaa teille, että komission kulttuurissa. Monet ovat sitä mieltä, että tässä raportissa mennään aivan liian pitkälle. Ja tämä tärkeämmin otettu sosiaalinen ulottuvuus. Eiköhän se pitäisi saada aikaan harmonisoinnin kautta ja se, että saadaan enemmän sosiaalipolitiikkaa eu tasolla. Tai miten minä ajattelisin, olematta kuitenkaan asiantuntija sosiaalipolitiikassa, kuten te olette. Meidän pitäisi pyrkiä eliminoimaan tiettyjä sisämarkkinoiden sivutuotteita, jotka vaikeuttavat yksittäisten jäsenvaltioiden hallituksia toteuttamassa, toteuttamasta sosiaalisia tavoitteitaan. Ja esimerkiksi verokilpailu on yksi tällainen jos se jää valvomattomaksi, niin se tulee eh, tavallaan eh, musertamaan eh, tätä verotuspohjaa ja se tulee tekemään jäsenvaltioiden tilanteen paljon vaikeammaksi. Niin on paljon vaikeampi saada ylläpitää omaa sosiaalipolitiikkaa, koska niiden täytyy kompensoida ne menetykset, mitä heidän budjetillensa verokilpailusta aiheutuu. Joten äh, meidän täytyisi saada aikaan enemmän vapauksia sosiaalisessakin ulottuvuudessa, mutta en halua äh, esitellä näitä vastauksia, niin varsinkaan nyt näihin viimeisimpiin kysymyksiin minkäännäköisenä täydellisenä äh, syvinä vastauksina. Ne eivät ole sitä. Nämä ovat tällaisia ulottuvuuksia, joissa tämä valiokunta voi osallistua tärkeällä tavalla työhön siinä vaiheessa, kun komission ehdotusraportin pohjalta tulee teille. Elisabeth Kiitos. Viimeisimmät puheenvuorot Rova Moran ja Rova Figueiredo. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja, herra professori Luins, erittäin tarkkaavaisesti koko raporttinne Minulla on yksi täsmällinen kysymys, joka on myös konkreettinen. Minä hyömään, huomaan hyvin, että tässä voitaisiin pohtia ja pohdiskella tätä taloudellista kysymyksen asettelua. Mutta tässä valiokunnassa me olemme aika paljon tukeutuneet talouden realiteetteihin, niiden seurausvaikutuksiin ja taloudessa tehtyihin valintoihin ja miten se vaikuttaa ihmisten, naisten ja miesten elämään. Minä huomaan, että raportissanne te toivotte, että voitaisiin taata sekä avoimet sisämarkkinat, joilla on omat, omat aseensa suhteessa maailmanlaajuiseen kilpailuun. Mutta rouva puheenjohtaja, tehän tästä puhuitte että me puhumme täällä globalisaatiorahastosta myös meidän valikunnassamme ja voidaan nähdä, että vaikka on paljon hyviä tarkoitusperiä, hyviä aikeita, niin työntekijät ja yritykset Euroopassa joutuvat todella ensimmäisenä kokemaan kriisin huonot vaikutukset. Ja nyt täytyisi panna vähän vauhtia pyttyyn, jotta me voisimme tarjota apua yhä, yhä yhä lukuisimmille ihmisille, koska nämä, tämä talouskriisi ja tämä kriisi yleensä koskettaa yhä suuremmassa määrin siis koko ajan enemmän ihmisiä. Miten me voidaan ajatella <clears throat> Brasiliaa, Kiinaa, Venäjää, avoimia markkinoita, työntekijöitä, jotka todella kärsivät ensimmäisenä tästä kriisistä todella rajusti. Toisekseen te haluatte myös taata tämän ma- työntekijöiden maantieteellisen liikkuvuuden. Mutta tämä liikkuvuus, maantieteellinen liikkuvuus, on aiheuttanut meille paljon huolta. Miten me voimme sitä kannustaa tai miten voidaan edesauttaa ammattipätevyyden tunnustamista vastavuoroisesti. On kyse ohjelmista, ne ovat reaktiivisia, ne eivät ole proaktiivisia. Me elämme yhä kriisissä. Miten me pystymme pääsemään yli tästä kriisistä, miten päästään ulos välittömästi tästä kriisistä nyt johonkin äh, tilanteeseen, jossa oltaisiin paljon pidemmällä suhteessa näihin asetettuihin tavoitteihin. Kai me olemme kaikki samaa mieltä, jos ajatellaan ammattipätevyyden vastavuorostunnustamista tai työntekijöiden vapaa liikkumus, miten voidaan asianmukaisesti, oikeudenmukaisesti pätevöittää ihmis, hyväksyä ihmisten pätevyys kokemukseen perustuen. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon kriisitilanneet ja kuinka paljon ollaan, on vuodatettu paljon tuskallista verta, kun on jouduttu sulkemaan yrityksiä ja erottamaan mm, joukoittain työntekijöitä. Mitä tässä kiihtyvässä tilanteessa voidaan tehdä? Madame euh, Figueiredo. Rouva Figueiredo on juuri lähtenyt. Hän on neuvottelemassa ilmeisesti näistä kompromissitarkistuksista mietintönsä, joten minä käytän nyt tässä puheenvuoron hänen sijasta. Vetoan teihin kaikki. Herra komissaari, herra professori, minä esitin teille kysymyksen jo heti toimikautenne alussa ja esitän sen nyt tänä päivänä uudestaan. Miten me voimme taata tai saada vakuudet siitä, kun totta kai ollaanhan konsensus on ihan itsestään selvä sisämarkkinoista EU-ssa, se ei kai sitä nyt tässä pidä lähteä tappamaan, mutta meillä on mm, ne vaatimukset, minkä takia tämä raportti on laadittu, jos ei, talous- ja rahaliitto ei oikein hyvin kulje kahdella jalalla, niin ehkä tämä sisämarkkinaatkin ontuvat. Kulkeeko se yhdellä, kahdella vai kolmella jalalla? Ehkä on kyse vapaasta liikkuvuudesta, hyödykkeiden ja pääomien vapaasta liikkuvuudesta. Sehän tekee, mikä tekee markkinoista elävät? Te puhuitte amerikkalaisista markkinoista ihan aiheellisesti. Täytyy ottaa huomioon veroharmonisointi. Mm, minä puhun tässä harmonisoinnista enkä yhteistyöstä. Meillä pitää olla minimisosiaalitakuut, meillä pitää olla äh, minimisosiaalitakuut ja yleispalvelut, jotka ovat taattuja kaikissa jäsenmaissa. Te kun te aloitte tämän kierroksen kierroksenne pääkaupungeissa ne teitte vähän yhteenvetoa parlamenttien kanssa, kun te tapasitte kansallisten parlamenttien edustajia. Te oli, te sanoitte, että kuinka vaikeata on viedä eteenpäin tätä sisämarkkinan tasapainotilannetta jäsenvaltioissa. Miten voidaan olla varma ja vakuuttuneita siitä, että tällä kertaa ei tässä nyt meitä taas vedetä nenästä? Yhtäältä sanotaan, että mennään eteenpäin sisämarkkina ja puhutaan palveludirektiivin pöydälle mm, laittamisesta. sitten toisaalta taas sanoa, että pitää ne muutkin asiat hoitaa pois päiväjärjestyksestä, mutta nämä muut asiat eivät etene. Miten tämä paketti pysyy kasassa? konkreettisesti, miten te oikein näette tälle jatko, jatkumoa tälle raportille? Te sanotte, että perustettaisiin verokysymyksen tiimoilta työ, työryhmä. Minä olen kuullut, että neuvostossa on jo työryhmä, joka kysyy, että mitä, mitä, mitä pitää tehdä tämän työryhmän tiimoilta. Siis tämä ehdotus, miten te näette tämän jatkuvuuden raportillenne? Tehän olette nyt tehneet työn ehkä omalta osaltanne loppuun, mutta miten te näkisitte sen toteutuvan? Miten sitä hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla kolmen toimielimen toimesta? Merci beaucoup, madame présidente. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Rouva Mohan antoi meille ihan tämmöisen visuaalisen kosketuksen tämän ongelman kiihtyvään tilanteeseen, kun hän puhui tästä Je crois que le marché unique a... Euh, tiili, tiili kasautumasta, mutta sisämarkkinathan eivät takaa sitä, että meidän pitäisi ajatella näitä neljää nousevaa talousmahtia. Meidän täytyy keskustella sisämarkkinoista, miten sisämarkkinat pirstaloituvat tai voivat pirstaloitua, miten meille kansallinen nationalismikin nostaa päätään sisä- ja ulkopuolelta. Meidän täytyy ajatella, miten Eurooppa säilyy, säilyy kilpailukykyisenä Tämä ovat aiheita, jotka on nostettu esille ja ne kyllä vetoavat suoraan meihin ja me kyseenalaistavat näkemyksen laajemmasta Euroopasta ja rahoitusresurssista, mitkä ovat rahoitusnäkymät, miten budjetti tullaan hoitamaan on mielenkiintoista oppia tai kuulla siitä, että tämä Euroopan globalisaatiorahasto on todella varten otettava mielenkiintoinen rahoitusväline. Jos ymmärsin oikein, niin se on todella väline, joka vastaa sille asetettuun haasteeseen, jokapäiväiseen haasteeseen, johon Euroopan talous törmää päivittäin Minä haluaisin puhua tässä, niin kuin puhuin lopuksi tästä paketista, puhuin äsken loppulauseissani edellisessä kierroksella tästä paketista, mitä minä ajattelen nyt, mitä minä ajattelen, miten tästä eteenpäin. Te kysytte minulta, rouva puheenjohtaja, miten taataan jatkuvuus. Pelätäänkö tässä nyt sitä, että tämä markkinat tai liberalisointi tai integrointi etenee ja että tämä sosiaalinen puoli – ja verotuspuoli jää vain lupausten tasolle. Miten tätä voidaan tarkistaa? Minä en usko, että sitä tällä hetkellä voidaan sen paremmin tarkistaa. Onko tänä päivänä liittävästi poliittista tahtoa edetä? Poliittinen tahto on hyvin vähäistä tai rajauttua jäsenvaltioissa. Meillähän on ongelmia muilla rintamilla. Ja uskon, että jos halutaan edetä, niin siinä piilee riski. Jos halutaan edetä tiettyä edetä yhdellä tietyllä markkinaosa-alueella, niin siinä piilee riski. Mitä sitten tulee tähän seurantaan tai jatkuvuuteen? Minä ehkä osaan kertoa teille siitä enemmän 20. päivää heinäkuuta, kun puheenjohtajakomissio on kutsunut komissaarikollegioon koolle keskustelemaan tästä seurannasta nimenomaan tai jatkuvuudesta. Minä tiedän, että nämä kaikki kolme toimielintä seuraavat varsin kiinnostuneina asioiden etenemistä. Meillähän on kreikkalainen raportti sisämarkkinavaliokunnasta – Minä voin tässä jo nähdä, kuinka paljon kiinnitetään huomiota. Seurataan tarkkaavaisena tätä jatkuvuutta eri eri komissaarien toimivaltuuksien puitteissa parlamentin eri valiokuntien toimialakohtaisten toimintojen puitteissa. Minä tiedän, että joistakin kohdista, jossakin kohdissa ei voida liikkua kovin paljon eteenpäin tällä hetkellä, mutta, mutta puheenjohtajien rooli, erityisesti komission puheenjohtaja ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan rooli, sano nimenomaan Eurooppa-neuvosto, koska kun on kyse neuvostosta ja osa-alueista, jotka kuuluvat tähän kokonaistrategiaan, niin siihen, sehän kuuluu, siihen kuuluu kilpailuasianneuvoston, yleisasianneuvoston toimivaltuuksiin ja ECOFINin toimivaltuuksiin ja sanoisin vieläkin enemmän, että tässä on kyse kokonaisnäkemyksestä tälle paketille, kokonaisperspektiivistä tälle paketille. Ja se voidaan to- toteuttaa vain, jos poliittista johtoa löytyy neuvostosta, jos se on todella pysyvän puheenjohtajan käsissä hanskassa hyvin. Mm, tässä on paljon etuja että tätä voitaisiin, tämä voitaisiin mieltää integroivana elementtinä, kun on kyse talouden hallinnosta, jota siellä tällä hetkellä työstetään. Tämä pätee myös komissioon. Näillä kolmella toimielimellä on tietysti kullakin oma sanansa sanottavana, mutta pitäisi olla vähän kokonaisvaltaisempi näkemys, perspektiivi asiasta. Ja jos rooleja ruvetaan jakamaan, niin kyllähän se on ihan selvää, miten ne jakautuvat. Komissiohan on se toimielin, toimielin jolla on aloiteoikeus ja jolla on myös vastuu sopimusten valvojana valvoa, miten jatkossa asiat toteutuvat. Mitä tulee lainsäädäntöprosessiin, jos puhutaan sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisestä tai edelleen käynnistämisestä, Tiedän, että tästä on paljon ajatuksia parlamentissa, neuvostossa. Miten ne voisivat yhdessä, voisivat ottaa tämmöisen fast track ajatuksen uudestaan esille lainsäädäntötyössä, niin kuin tehtiin val- vuoden 1995 valkoisen kirjan jälkeen Delorin komission aikaan. Meillä pitäisi olla yhteneväisempi, yksilmeisempi näkemys. Se on mahdollista. Ja myös vähän nopeuttaa tätä aikajanalla. Minä seuraan asian etenemistä kiinnostuneena ja tulen kertomaan teille, miten asiat etenevät sitten ajallaan. Kiitos paljon. Kiitos paljon kaikille tästä keskustelusta valiokunnan jäsenille. Tämä on ollut erittäin hedelmällistä ja perustavaa. Oli er, erittäin mukava kuunnella teitä. Ehkä olisi pitänyt kutsua teidät paikalle aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan me ihmiset ovat kyllä hyvin liikkeellä tästä paketista, tämän paketin suhteen, ja tämä oli todella hieno keskustelu. Kiitos paljon. E, Hyvät kollegat, ehdotan, että nyt palaamme siihen puheenvuorolistalle, niin kuin me laadimme sen edellisen esityslistan kohdan aikana. Nyt pyydän, että olisi sitten vähän tiiviimpiä puheenvuorossani edustaja Jean Lambert ja Kadam Kosa. Roa Lambert, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Muutama lyhyt kommentti. Olen päävarjo esittelijänä. Niin meille tämä puitedirektiivin kysymys on todellakin tärkeä ajatellen sitä, että saataisiin aikaan standardeja, yhteisiä ajatuksia siitä, miten me voimme päästä siihen, mikä on yhteinen näkemys vähimmäistulosta. Ja se on keskeinen osallistumiselle ja sille, että meidän keskeinen ajatukselle siitä, että on köyhyyden vastainen vuosi, että ihmiset voivat elää arvokkaasti. Me olemme kovin kiintyneitä tarkistukseen 133 ja seurantaan kompromississa N. En tiedä, missä siellä ollaan tärkeä menossa, mutta katsotaan. Ja sitten muutama lyhyt selitys siitä, että kun me äänestämme tästä huomenna, on joitakin tarkistuksia, jotka tulevat pohjoismaisilta kollegoilta, jotka aiheuttavat meille ongelmia, koska on olemassa ero vähimmäistulon ja vähimmäispalkan välillä. Ja me pidämme arvossa sitä roolia, joka on työmarkkinajärjestöillä eri jäsenvaltioissa, palkkasopimuksissa, työehtosopimuksissa, jotka koskevat palkkoja. Se ei ole sama asia kuin vähimmäistulo, jota vaaditaan, jos ei ole työssä ja riippuvainen sosiaaliturvajärjestelmästä. Meidän on tiettyjä varauksia näiden tarkistusten suhteen. Kysymys ei ole siitä, että olisimme täysin sitä vastaan, mitä niissä sanotaan, mutta meidän on vaikea varmistaa, että sanovat juuri sitä, mitä me haluamme sanoa tässä keskustelussa. Kiitos. Merci, monsieur Adam. Kiitos, Rakosas. Sen jälkeen Kristensen. Köszönöm szépen a szót. Kiitos. Tulkkini kuulivat väärin, ymmärsivät väärin nimeni, pyydän anteeksi. Lyhyesti aluksi haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on tarttunut tähän hyvin tärkeään aiheeseen. Tähän liittyen olen tehnyt tarkistuksia, jotka ensisijaisesti koskevat henkilöitä, jotka ovat heikommassa asemassa ennen kaikkea vammaisia, koska he ovat todellakin vaarallisessa tilanteessa ajatellen köyhyyttä. Tämä olen yhdistänyt myöskin ikääntymiseen, koska olen vakuuttunut siitä, että ikääntyminen ja vammaisuus nykymaailmassa usein ovat hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa. Mitä tulee kompromisseihin, pidän hyvänä sitä, että on löydetty hyviä ratkaisuja siinä mielessä, että kohderyhmät ovat voineet säilyä näissä kompromissitarkistuksissakin. Yhdestä kompromissista haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että on tärkeää ottaa huomioon se, että yleiset palvelut ovat esteettömiä. Tämä koskee kompromissia K. Alkuperäinen teksti ja minun tarkistuksenikin koskevat, painottavat erityisesti yleisiä palveluja, siis palveluita, joita valtio tai kunnat rahoittavat, siis kaikki näitä palveluja, ja niiden tulisi olla sekä fyysisesti että tiedottamisen osalta olla sellaisia, että niiden käyttäminen on esteetöntä. Minulle on, kannaltani on ollut surullista nähdä, että tästä kompromissista jäi pois se, että kysymys on nimenomaan yleisistä palveluista, julkisista palveluista. Lopuksi toivon, että kaikki kompromissitarkistukset saavat tuen taakseen. Olen utelias näkemään, mitä tapahtuu eniten kiistellylle kompromissille M, mutta uskon, että tarvitaan edelleen sovittelua tällä alueella. Euh, euh, Hyvät kollegat, pyydän teitä nyt todella lyhentämään puheenvuorojanne. Muuten ei tästä selvitä. Kristensen ja sitten Korko Ferrati. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle, että hän on tehnyt työtä tämän tärkeän mietinnön parissa. Ihan lyhykäisesti. Yhdessä äh, suomalaisen kollegan Liisa Jaakonsaaren kanssa ja ruotsin kollegan kanssa olen esittänyt muutamia tarkistuksia. 67, 147 ja yksi lisää ovat kaikki niitä, jotka ovat mukana IK- ja M-kompromisseissa. Ja minulla on oikeastaan vain kielellinen huomio tästä on se, että tämä ranskankielinen käännös on oikea kaikissa näissä kompromissitarkistuksissa, mutta englanninkielinen on väärä I- ja K-kompromississa, jos te voisitte tarkastella tätä. Sitten pieni korjaus lisää. Yhdessä kollegoiden kanssa olen tehnyt tarkistuksen 78, jossa pyydämme, että poistetaan toinen osa tästä. Ja näin ei ole tehty tässä kompromissitarkistuksessa. Ja sen vuoksi pyytäisin, että 78 tarkistus poistetaan. Me vedämme sen takaisin, koska kompromissi sopii meille. Kiitos. Monsieur Edustaja Koferatti ja sen jälkeen rouva Rapti. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kaksi asiaa ihan lyhyesti. Ensimmäinen johtuu ehkä väärinymmärryksensä perustuu ehkä virheestä. Käännösvirheestä huomenna ollaan loppumetreillä. Meillä on joitakin tulkkausvaikeuksia tai tulkkausongelmia. Se ei ole mitenkään kannustavaa. Mehän puhumme täällä mi- vähimmäistoimeentulosta eikä vähimmäispalkasta. Palkka on työstä maksettava ansio tai tulo. Se on korvaus hänen tekemästään työstä. Eli palkka on jotakin, joka on hyvin rajattua ja se ei ole se asia, mistä täällä nyt keskustellaan. Ja meillähän on paljon, tässä on kyse köyhistä, joilla ei ole työtä. Meillä on myös köyhiä työntekijöitä, mutta suurin osa köyhistä ovat köyhiä, koska heillä ei ole mitään toimintaa, heillä ei ole työtä, josta he saisivat palkan. Meidän pitää puhua täällä vähimmäistoimeentulosta. Meidän pitäisi pitää ajatukset selkinä. Meidän pitäisi nähdä nämä kaikki tekijät kokonaisuutena, jotka muodostavat tulon ja jotka kokonaisuudessaan tai laajasti ottaen puuttuvat monilta ihmisiltä Euroopassa. Työhän on jotakin keskeistä. Meidän täytyy ajatella tässä, puhun nyt tässä Rova Figereidon tekemästä työstä ja varjositelijan tekemästä työstä, se on erittäin arvokasta, todella arvokasta koska siinä korostetaan paljon hyviä asioita, mutta keskeinen asia on kompromissi M. Meidän pitääkin kysyä, tarvitsemmeko direktiiviä vai ei. Eurooppalaista direktiiviä tästä. Minusta tuntuu, että olemme löytäneet ratkaisun, joka menee oikeaan suuntaan. Jos täällä haetaan apua direktiivistä, niin silloin meidän pitää muistaa olemassa olevat erilaisuudet ja eroavaisuudet, ja ne tulevat myös pysymään jatkossa, ne ovat olemassa jatkossa jäsenvaltioissa. Me olemme saaneet tarkistusehdotuksia. Minä pyydän direktiiviä, piste. Meidän täytyy täsmentää näitä joustavia elementtejä. Me tiedämme eroavaisuudet jäsenvaltiosta toiseen. Emme voi aina tehdä lyhyttä yhteenvetoa lyhyen tekstin muodossa. Historia voi olla pitkäkin joissakin jäsenvaltioissa. Mutta toivon, että kukaan ei tule vastustamaan tätä hanketta. Jos ajatellaan, miten sovelletaan näitä eroavaisuuksia, niin jokainenhan voi tuoda hyvin esille omat näkemyksensä, mielipiteensä. Mutta mikä tästä sitten on, mikä tästä meille jää käteen, sen johtuu, siinä on kyse kymmenien vuosien historiasta – Merci, Madame Rapti, Rouva Rapti on jo lähtenyt, Rouva Morin, mutta ja Rouva Monzilo, Rouva Morin ensiksi. Très brièvement, euh, Madame euh, la Présidente. Ihan lyhyesti, Rouva puheenjohtaja. Puhun Pascal Grynin nimissä, joka ehdotti tarkistusta 132 jossa puhutaan köyhyyden vastaisesta taistelusta. Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta voidaan vähentää miesten ja naisten talou- epävakaista taloudellista tilannetta ylivelkaantuneessa tilassa. Meidän täytyy toimia siten, että ylivelkaantuminen olisi todella kohdennettu tässä mietinnössä tämän ehdotuksen muodossa, jonka edustaja on tehnyt tarkistuksen muodossa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 En tule tässä nyt hermostumaan kauheasti, ottaen huomioon terveyteni, en voi sallia sitä itselleni, mutta haluaisin ensin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän tähän mennessä on tehnyt. Siitä huolimatta tässä on nyt kolme kriittistä asiaa, jotka EPP on ottanut esiin. Ensimmäinen liittyy liittyy, liite, liittyy puitedirektiiviin vähimmäistoimentulosta, emme ole samaa mieltä. Meistä tämä on asia, joka on hoidettava kansallisella tasolla ja noudattaa lähipäätösperiaatetta. Mitä tulee sitten taas sosiaaliturvaan, siitä olemme enemmän samaa mieltä, että sehän mainitaan jo 98 441 neuvoston suosituksessa jossa määritellään muita yhteisiä kriteereitä sosiaaliturvajärjestelmille. Sen vuoksi emme haluaisi direktiiviä, joka on sitova. Ja sitten kompromissi K tai tarkistus 104. Olen kollega Koshan kanssa samaa mieltä siitä yleisestä tavallaan avoimesta pääsystä ilman mitään fyysisiä esteitä. Mutta meidän mielestämme asuminen sanaa, sitä ei pitäisi tähän ottaa mukaan. Vaikkakin Tämä on asia, joka meidän mielestä pitäisi hoitaa kansallisella tasolla eikä ottaa tälle tasolle mukaan sen vuoksi, että asumiseen viitataan jo niin monissa muissa lainsäädännöissä. Ja Kolmas asia liittyy tarkistukseen 34 E-kompromissi. Emme kannata sitä, että mukaan otetaan sana laiton tai asiakirjaton, henkilökortiton Ja tässä puhutaan etnisistä vähemmistöistä ja myös romaneista. Minusta tässä ei voida mainita yhtä vähemmistöä ja muut vaan sanoa vähemmistönä. Sen vuoksi mielestäni tässä olisi parempi sanoa vain pelkästään etninen vähemmistö ja jättää romani pois rouva esitteli, annan vielä teille puheenvuoro. Pyydän teitä olemaan mahdollisimman tiivissanoinen. Tiedän, että se on vaikea tehtävä, mutta toivon sitä kuitenkin. Kiitos puheenjohtaja. On, se on totisesti vaikeaa. On totisesti vaikeaa vastata lyhykäisesti kaikkiin näihin kysymyksiin. Työtä on tässä tehty paljon ja haluaisinkin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana siitä huolimatta tässä on nyt vielä avoimia ongelmia näiden kompromissien suhteen. Osa ongelmista on helppo ratkaista. Ja ongelmien välttämiseksi kompromississa E, jossa puhutaan näistä etnisistä vähemmistöistä, ja maahanmuuttajista päätimme, että se mainitaan näin, ilman mitään erityistä ryhmää. En usko, että kenellään tulee olemaan siinä ongelmaa. Me tulemme pyytämään sihteeristöä tekemään tämän muutoksen. Sitten kysymys äh, asumisesta. EPPllä on tässä tavallaan kaksi erilaista lähtökohtaa ja sen vuoksi me tulemme pitämään kiinni nykyisestä versiosta. Sen vuoksi, että tämä versio ei velvoita ketään ottamaan huomioon sitä, että kaikkien talojen, kaikkien asuntojen tulisi oltava ää, saavutettavissa myös vammaisille. Ja tämä on erittäin tärkeää se, että voidaan tarjota asuntoja, jotka on tarkoitettu vammaisille. Se on erittäin tärkeää, sehän mainitaan myös YK perussopimuksessa. Ihmiset, vammaiset ihmiset ovat tämän puolesta. Myös se, että kaikki ryhmät osallistuvat on tärkeää Tämähän on YK on yksi perusedellytyksistä ja sen vuoksi minusta meidän pitää tästä mm, ottaa tämä sama asia mukaan, koska EPPssä ollaan myös hyvin eri mieltä näistä asioista. Sielläkin löytyy monta eri näkemystä. Ongelma, johon haluaisin vielä hieman selkeyttä, liittyy tähän terminologiseen vähimmäispalkka ja vähimmäistoimeentulo. Eli tässä on nyt kysymys vähimmäistoimeentulosta vain ja ainoastaan. Me haluamme järjestelmän, joka ei perustuisi tuille. Ja sitten taas äh, palkka on jotain ihan muuta, mutta äh, vähimmäistoimeentulo äh, koskee ihmisiä, joilla ei ole mitään tuloja ja viranomaisten on taattava heille tämä toimeentulo. Siitä tässä on kysymys. Me pyrimme tässä luomaan tietyt kriteerit, joiden avulla nämä ihmiset saavat tietynlaisen vähimmäistoimentulon, jolla he kykenevät elämään. Tämä on asia, mitä me olemme puoltaneet jo kauan. Ja joillain EUn jäsenvaltioilla on jo näihin ratkaisu, mutta sitten on joita jäsenvaltioita, joissa tätä ei huomioida lainkaan. Köyhyys kasvaa koko ajan ja sen vuoksi tämä asia on hyvin tärkeä. Sitten vielä lopuksi kaikkein ongelmallisin kohta – Eli siis tämä puitedirektiivi, kuten me kaikki tiedämme. Minulla on tässä mukana, tai olen tässä nyt ajatellut muutamia ideoita, jotka teille esittelen. Tiedän toki, että en tule saamaan aikaan konsensusta, jota ihan kaikki kannattaisivat. Mutta tämä tarkistus, voisi olla tällainen suullinen tarkistus. Ja liittyy siihen, mitä Lin, äh, Lin sanoi. Eli voisimme muuttaa äh, tämän puitedirektiivin eurooppalaiseksi lainsäädäntöehdotukseksi. Minä tiedän, että täällä on vielä toinenkin tarkistus, erillinen tarkistus 88, jossa on myös kysymys puitedirektiivistä, siis siinä pyydetään puitedirektiiviä. Ja esittelijänä minusta se voidaan poistaa. koska 88 on kysymys jo puitedirektiivistä ja siitä tullaan äänestämään erillisenä äänestyksenä. Minä tiedän, että tässä on ongelmia. Kollega Linillä on ongelmia tämän suhteen. Hän ei voi tätä tarkistusta hyväksyä. Joten ehdottaisinkin, että puhuisimme eurooppalaisesta aloitteesta tavoitteesta, joka olisi tällainen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena olisi saada aikaan aloite minimitoimeentulosta jäsenvaltioissa ja että jäsenvaltiot sen toimeenpanisivat. Joten silloin me huomioimme jäsenvaltioiden omat erityispiirteet, työehtosopimukset ja niin edelleen. Joten tämä puitedirektiivi korvattaisiin eurooppalaisella aloitteella. Ja tarkistus 88 sitten puolestaan, se pidetään tällaisenaan. Siinä äh, on tämä eurooppalainen puitedirektiivi vielä mainittuna. Ja se, joka tukee eurooppalaista puitedirektiiviä, kuten minä muun muassa, niin silloin me äänestämme tarkistuksen 88 puolesta. Ja silloin tämä olisi tällainen täydennys kompromissiin M. Tämä on yksi mahdollisuus. Haluaisin mielelläni tietenkin tietää, mitä mieltä poliittiset ryhmät olisivat tällaisesta ehdotuksesta. Ehkäpä EPP voisi kannattaa näitä kompromisseja näin näitä muita kompromisseja ja sitten ehkäpä tällä minun ehdotuksellani saavutettaisiin jotain. Koska on paljon ihmisiä, jotka yhä tukevat puitedirektiivejä ja silloin he voivat äänestää sen puolesta tarkistuksen 88 kohdalla. Puheenjohtaja, ehkäpä me voisimme vielä kysäistä poliittisilta ryhmiltä, varjoesittelijöiltä, mitä mieltä he ovat. Ähm, minä haluan tässä kyllä, minä haluaisin kyllä vedota varjoesittelijöihin, mutta nyt täytyy tietää kyllä tai ei, miten tässä tehdään. Meillä on vielä kaksi kohtaa esityslistalta. Emme me voi niitä siirtää. Rauha Ronsili, olkaa hyvä. Bon, peut-être que les autres groupes sont, sont, sont plus prêts. Euh, donc... Euh, Ehkä muut ovat valmiimpia. E- ei, kyllä minä olen valmis. Minulle tai meille tämä ei käy. No, anteeksi, minä puhun italiaksi, se käy helpommin. Tämä ei kyllä sovi meille. Ei tässä ole kyse vain tarkistuksesta 28 joka on ongelmallinen. Siellä on muita, joissa puhutaan direktiivistä. Hyvä aloite, se on ihan hyvä aloite, aloite sopii meille, mutta tämä sama sana aloite pitäisi löytyä kaikkialta. Mutta voidaanko hyväksyä kompromissi M niin kuin esittelijä ehdottaa sitä muutettavaksi? Minä kysyn nyt tässä tätä. Ja sitten voitte äänestää. Forma modificata. Siis muutettuna, muutetussa muodossa. Mutta tehän, tässä kysytään, hyväksyttekö kompromissin M sillä tavalla kuin esittelijä ehdottaa sitä muutettavaksi, koska silloin ei siihen sisällytetä muita tarkistuksia. Ja sen myötä te, silloin te voitte äänestää sitä vastaan, eli hyväksytte tämän kompromissiesityksen M näin muutettuna. Eli siinä on mukana tämä eurooppalainen aloite. Se per lei non è un problema, mi riservo di comunicare. Jos teille tämä ei synnytä ongelmia, niin, niin kuin me varmasti teemme päätöksen ja kerron siitä esittelijälle myöhemmin. Testo. Sitten kun meillä on tämä teksti. Certificato non ce l'ho. Ei muutettua tekstiä. Signora Presidente, muito obrigada. Eh, eh, o texto é só... Kiitos puheenjohtaja tästä uudesta tekstistä poistamme tämän puitedirektiivisanan ja sen sijaan tulee sanat eurooppalainen aloite. Siinäpä se. Modifica rimane così. Parfait, merci beaucoup. Kyllä tämä meille sopii. E, tässä ei nyt ole ongelmia. Rouva Lin ei ole enää paikalla. Äh, ah, anteeksi Rouva Lin, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Minä minä äh, olin vähän muissa maailmoissa. Rovalin, olkaa hyvä. Thank you. I'm not seen it. Niin, olin tuollakin lähellä täällä. Niin. <clears throat> Minäkin voisin hyväksyä sen, että otettaisiin pois puitedirektiivi, jolloin teksti olisi, että, että tämän tavoitteen, aloitteen tavoitteena olisi luoda toimintasuunnitelma, joka seuraisi sitä, miten pannaan toimeen Euroopan aloite eh, vähimmäistulosta jäsenvaltiossa ja Tämä on se tärkeä ero, ja sitten lisätään vain Eurooppa-tason aloite. Voisin hyväksyä tämän. Rova Lambert, oletteko te samaa mieltä? Kyllä, hyvä. Mitä vihreiden ryhmä? Onko joku paikalla? Haluaako joku sanoa jotain? Ei. Ei ole vaikeuksia sen, tämän asian suhteen. Eli olemme nyt käsitellen tämän esityslistan kohdan loppuun. Me äänestämme siitä huomenna. Kiitos kaikille osallistumisesta tähän keskusteluun ja panoksesta tähän yhteisen ratkaisun löytymiseen. Ja nyt meillä on vähän kiire, me olemme todella myöhässä, pyydän anteeksi jo e, etukäteen, että meidän täytyy meidän täytyy nipistää 15 minuuttia e, yhdestä kohtaa, jotta voimme käsitellä Rova Moran Chartierin tekstin. Meillä ei ole vielä kompromissitarkistuksia. Rova Moran kysyi, että mitä meillä ei ole vielä. Johtaja sanoi, että meillä ei ole kompromissitarkistuksia. Kiitos Rova puheenjohtaja. Yritetään nyt tässä saada vähän aikaa kiinni, menetetty aikaa kiinni, minä haluan kertoa kaikille tai ilmoittaa kaikille, että täällä on pieni muutos tai ehkä se on pieni virhe. Tarkistuksessa 53 edustaja Hendeliltä, jossa on kyse kappaleista 12 eikä 11 meidän täytyy tietää tämä, kun äh, äänestysjärjestystä ajatellen. Minä halusin informoida teitä kaikkia tästä. Öö, sitten haluan sanoa ihan yleisesti tämä <clears throat> mietintö. Tämä lausunto kirjoitettiin ennen kuin käytiin kuulemistilaisuudet Budjetit valiokunnassa ja mit, mitkä tässä valiokunnassa järjestettiin. Ja ennen kuin meiltä lähti tutkimustyöryhmä Irlantiin, meillä on kymmenen tarkistusta, jotka on kirjoitettu yhdessä valtuuskunnan nimissä yhdessä Irlannissa. 50, 58 10 on yhteisallekirjoitettuna. kirjoitettuna Siihen kuuluu viisi poliittista ryhmää. Ei täällä ole. Käytännössä katsoin kompromissitarkistuksia, koska me olemme tehneet niin paljon työtä yhdessä, että ne tarkistukset, jotka on laadittu yhdessä, painottavat näitä keskeisiä linjauksia, askel, akseleita, suurempaa integraatiota palkansaajia ajatellen, enemmän yhteiskunnallista vuoropuhelua, toisaalta saada jäsenvaltiot mukaan tähän paikallisella alueellisella tasolla ja valtioiden pitäisi vähän saada enemmän sitovia pakotteita tähän globalisaatiorahastoon. Eri poliittisissa työryhmissä on puhuttu siitä, miten tämä EGR, EGR voisi tulla erilaisten muutosten myötä vähän joustavammaksi välineeksi sen käyttöä ajatellen. Tämä EGR ja sen ö, hyödyllisyys perustuu sen joustavuuteen, sen joustavaan käyttömahdollisuuteen. Nyt haluaisin puhua joistakin tarkistuksista vähän tarkemmin. Ne ovat vähän monimutkaisempia. Ehkä meidän täytyisi ehkä miettiä niitä enemmän yhdessä. Ajattelen tässä erityisesti tarkistusta 10, jonka on laatinut edustaja Kornelissen. Se oli silloin, kun me olimme täällä opinto-opiskelumatkalla Irlannissa. Tarkistus 10 Siinä pyydetään kehottaa komissiota muuttamaan enimmäistäytäntöönpanoja 24 kuukaudesta hakemuksen tekemistä 30 kuukauteen. Me olemme yrittäneet vähän syventää tätä äh, EGRn ja äh, ja aluerahaston käyttäjien syventämistä Eli me ehdotamme, että EGR olisi sellainen, että sitä, sitä käytettäisiin kohdennetusti, jotta voidaan todella ratkaista tilannekohtaisesti vaikeat tilanneet. Ja EGR voisi korvata joskus aluekehitysrahastot. Tätä minä ehdotin Rova Korneeliselle. Toinen kohta, josta halusin puhua teille, liittyy tarkistukseen 15, jonka on laatinut, jonka on laatinut edustaja Darden. Jos ymmärsin oikein, tässä on kyse siitä, että sopia osapuolet integroidaan tähän paljon paremmin. Sehän tulee hyvin esille tässä kirjallisessa muodossa. Tehän olette monta kertaa meidän tarkistuksissamme tuoneet tämän tahtonne esille, että me saisimme työmarkkinaosapuolet paremmin integroiduksi. Tähän Irlannissa tämä tuli hyvin esille, mutta siellä hyvin, todettiin hyvin kourin että Irlannissa valitettavasti ei asianlaita ollut tuolloin näin. Meillä pitäisi olla tästä erillisäänestys tästä teidän tarkistuksenne viimeisestä osasta. Se pidettäisiin, säilytettäisiin sellaisenaan. Ajattelen tätä viimeistä osaa jotta voidaan ajatella nimenomaan mikä on valmistelu, hakemuksen valmisteluroolin merkitys. Meidän pitää puhua vain kansallisesta tasosta, ei mitään muuta kuin kansallista tasoa. Meillä voi olla kuulemisia, työmarkkinaosapuolten kuulemisia, mutta ei työmarkkinaosapuolilla ole mitään vastaavaa roolia, kun puhutaan näiden hakemusten mm, hakemusten luonteesta silloin, kun on kyse, hakemusten valmistelusta silloin, kun on kyse valtiovallan tekemistä hakemuksista. Minä olen, puhun tässä nyt seuraavaksi tarkistuksesta 22, jonka on laatinut edustaja Omen Raiten. Siinä puhutaan e, EGR nastaan vaan nopeasti silloin, jos on kyse joukkoirtisanomisten uhasta mutta ei ole kyse uhasta, vaan joukko irtisanomisista. Meidän täytyy pitää tämän, nämä kaksi asiaa hyvin tarkasti erillään, ei saa sekoittaa. Sitten yksi asia, joka liittyy tarkistuksiin 35 ja 43. Ehkä on kyse enemmänkin käännös asiasta, mutta täytyy tämä tarkistaa. Täällä puhutaan uusista mm, hyvien työpaikkojen luomisesta. Ainakin ranskaksi se on näin. Espanjassa puhutaan laadullisista työpaikoista ja Saksassa puhutaan väliaikaisista työpaikoista. Mutta jotta me voisimme äänestää näistä, niin tämä ei nyt ole mikään helppo tehtävä. Tämä on vähän sekavaa. Meidän pitäisi todella tietää, mistä tässä on kyse koska kello käy, kello käy, ja nyt minä en ainakaan pysty tässä sanomaan, että mikä tämä oikea yksi ainut termi olisi. Koska mm, hyvä on minusta ihan hyvä asia, koska se on hyödyllinen väliaikainen, hän ei todellakaan ole hyvän synonyymi. Sitten... Le, euh, 10. Sitten tarkistus, anteeksi 48 korjaa puhuja, jossa viimeisessä puhu, osassa puhutaan erillisäänestyksestä. äänestyksestä koska tässä on nimenomaan kyse ongelma. Kiinnittäkää tähän kaikki nyt huomiota. Tässä on kyse kansalaisista, siis jotka eivät ole jäsenvaltion kansalaisia, jotka on hyväksytty hyötymään EGRn rahoituksen rahoituksen hyödyntämisestä, vaikka he asuisivat joissakin jäsenvaltiossa, jossakin EUn jäsenvaltiossa. Sehän, sehän tässähän siitä on kyse, eli ne, ne voisi, he voisivat lähteä yhdestä EU-maasta toiseen, eivät ole siis EU-maan jäs, ei ole kyse EU-jäsenmaasta. Eli tässä on todella ongelma siitä, miten EGRn varoja käytetään. Ensimmäisessä osa sanotaan, että EGR EGR vedotaan kansallisella tasolla, jotta ne työntekijät, jotka jäävät siihen kyseiseen jäsenvaltioon, ja tässä nähdä toisessa osassa on todella ongelma, koska on kyse työntekijöistä, jotka voivat siirtyä e, muualle. Olipa sitten kyse puolalaisista, ehkä jotka tekevät työtä Irlannissa, palaavat Puolaan, tai sitten kyse toisen jäsenvaltion työntekijöistä, mutta se ei vastaa tämän sitä suositusta, jota EGR vie eteenpäin. Tässä rouva puheenjohtaja, te halusitte, että tämä esitellään nopeasti. Minä yritin olla mahdollisimman nopea. Rouva Harkin ja sitten rouva Cornelissen. Kiitos rouva Morenille erinomaisesta mietinnöstä ja erinomaisesta yhteistyöstä. Meillä on pari kommenttia, joilla on mahdollisimman nopea. Jotkut niistä kommentteja samoja kuin rouva Morenille, joten en aio toistaa niitä. Tarkistus viisi se, miten se on muotoiltu, nämä toisto, tämä on hiukan kielellistä. Ehkä tätä pitäisi tarkastella. Ja sitten tarkistus, johon haluaisin katsoa, on teidän oma tarkistuksenne 12 puheenjohtajalta. Olen pitkälti yltä mieltä sitä, että työmarkkinaosapuolet pitää ottaa mukaan. Te puhutte siitä, että työmarkkinaosapuolet ovat aidosti mukana sellaisessa rakennusten määrittelyssä. En oikein ymmärrä, mitä tämä nyt tarkoittaa, mutta olemme kuulleet, mitä Rova Moran sanoi, että tämä on kansallinen sovellutus. Mutta kaikki tarkistukset, jotka vaativat yhteistyötä, ei välttämättä yhteistyötä, mutta sitä, että työmarkkinasopimus ovat mukana, tulee niitä tukemaan. 13 on minusta hiukan outo. Siinä puhutaan edistämään työkynnä, kun sä puhut yrittäjien kanssa sosiaalista vuoropuhelua ei sosiaalisessa vuoropuolessa ole mitään vikaa, mutta miten sitä edistetään yrittäjien kanssa. On nyt meitä tarkistusta 15, että siitä voitaisiin edistää kohta kohdalta. 17kin katsomme kansallista lainsäädäntöä siinä. Ja sinulla on kysymysmerkki, en voisi tukea tarkistusta 19, en todellakaan kokonaan sitä. 23, minulla on vain kysymys. Siinä mitään sanotaan, että asusta olisi muoto, jota kaikki eri alueilla, alueilla samasta syystä irtisanot työntekijät pääsivät osallisiksi EGRn tuesta. Itse asiassa ajattelin, että rahasto salisi jo nyt siinä muodossa, kun se on ehkä komission tai se kertoo, se on tiedoksi, mikä tilanne on. Kaikki muuta voin tukea. Muuta voin tukea sitä sitten 24 Kornelissenilta. Hän puhuu siitä, että äh, yhden päästä eroon EG-hakemuksesta tukenut oikeutettu irtisanotujen ja muiden saman alan irtisanotujen työntekijöiden erottelusta – Tämä asia nousi esille, kun kävimme Limerickissä, että EGR on lisäasia. Se on jotakin, joka tulee EUlta, e enkä ole varma siitä, pääsemmekö eroon tästä erottelusta. En usko, että pääsemme sitä, siitä eroon tässä yhteydessä. Sitten 31. Siinä tulee taas kohta kohdalta äänestys. Ajatuksessa ei ole mitään vikaa, mutta tässä yhteydessä me käsittelemme, minusta se ei kuulu EGRn piiriin. Tämä hyvien työpaikkojen kysymys ja käännöstys, käännös tässä on monia tarkistuksia seitsemänten kohtaan. Tiedän, että tar- esittelijä on tukemassa niitä. Minä itsekin olisin valmis tukemaan niistä useampia, mutta minusta tuntuu että jos kaikki ne hyväksytään, saamme hyvin pitkän luettelon hyvistä työpaikoista, pit- aikaista kestävistä, hyvän korkealaatuisista tehtävistä. En oikein tiedä, miten tämä tulee sitten loppujen lopuksi olemaan. Sitten 40. Minä en voi tukea sitä, koska siinä sanotaan, että globaalisti johtuvat irsanomiset, puhumme jäsenvaltioiden välisestä tilanteesta, ehkä tämä olisi sitä, että tätä istunnollisoitaisiin, joka varmastikin olisi sellaista, joka herättäisi vakavia kysymyksiä. 44, sen loppu, työpaikan, joka alalle, joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia, en tiedä, ehkä kestävä työpaikka olisi parempi. Ja lopuksi vielä Tova Cornelissenin tarkistus, jossa puhutaan siitä, että ihmiset ovat toisella, toisessa maassa ja ymmärrän, että ovat toisessa jäsenvaltiossa, mutta en tiedä, mikä on eh, tämän oikeudellinen ulottuvuus. Ja lopuksi Minun oma, to, toisen kerran sanon lopuksi, 50. Katsotaan tukea, jota annetaan monikansallisille yhtiöille. Ja otetaan huomioon ottavia työpaikkajuustomisen sosiaalisen lupauksen estämiseksi. Jäl- jälkimenosta tässä on hyväksyttävissä, mutta ensimmäinen osa ei ehkä ole mahdollinen. Niin, en löydä tarkistusta, mutta tiedetään, Rova on tarkistus, joka koskee määräajan lisäämistä 36 kuukauteen. Tiedän, että esittelijä oli tämän puolella. Ehkä voitaisiin tehdä tästä suunnilleen tarkistus. Teidän pitää käydä kahdenkeskiset neuvottelut Rova Moranin kanssa meidän kokouksemme jälkeen, koska muussa tapauksessa me emme pysty käsittelemään esityslistan viimeistä kohtaa. Rova Cornelissen vieläkin sähkö sanoman omaisemmin, jos mahdollista, jotta voimme käydä vielä loppukeskustelun Rova Moranin kanssa. Mutta jos teillä on paljon sanottavaa, niin voitte käydä loppukeskustelut tämän kokoussalin ulkopuolella tämän kokouksen päätyttyä kello kahdeksan jälkeen. Rova Korneelisen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hoidan tämän mahdollisimman nopsaan. Meidän ajatuksemme tämän rahasta auton puutteista on suurin piirtein sama, mutta ratkaisut hieman erilaisia. Kun puhutaan näistä aikatauluista, koska raha on käytössä ja hakemukset, niistä me olemme samaa mieltä. Tämä voidaan mahdollisesti hoitaa lyhyellä aikavälillä, kunhan rahoituskehys saadaan hoidettua, niin ehkäpä saadaan jotain hieman parempaakin tilalle olen yrittänyt luonnostella tämän tähän tarkistukseen viisi. Edustaja Harkin oli ihan oikeassa tästä lingvistisestä näkökulmasta ja voin muuttaa mitä tahansa siitä muuttaakseni sen lingvistiseksi, mutta ajatus on tämä. Täällä on paljon tarkistuksia, joissa jo nyt puhutaan erillisestä budjettikohdasta – minä olen tarkistuksessa viisi yrittänyt ehdottaa sitä, että ei välittömästi valittaisi tätä ratkaisua, vaan että asetettaisiin tietynlaiset kriteerit siitä, että me haluaisimme, että tämä on nopeampaa, joustavampaa ja, ja koskisi useampia. Jätetään tämä komission päätettäväksi. Annetaan komission tehdä loistavia ehdotuksia ja ajatuksia, joista me sitten annamme uudelleen mielipiteemme kunhan he ovat tarkistaneet tätä asetusta. Toimeenpanoaika. En oikein nyt ymmärtänyt Rovan Moranin ongelmaa tämän suhteen, koska tämä on asia, joka tulee työntekijöiltä, varsinkin silloin kun on kysymys tällaisesta uudelleen integrointirakenteista, joita pitää olla silloin, kun näitä varoja myönnetään ja että se voi kestää jopa puoli vuotta tai kauemmin ennen kuin varsinainen toimenpide käynnistyy. Ja jos sitten on kahden vuoden mittainen kurssi, niin eihän sitä pysty tässä aika puitteissa tekemään. Joten ehkä olisi parempi olla mainitsematta erityisiä lukuja. Ja minä voin tämän muuttaa, jos se auttaisi saamaan tukea tälle tarkistukselle. Sitten äh, haluaisin tarkistuksia, joilla työntekijät otettaisiin mukaan tähän toimeenpanoon. Tarkistukset 11 ja 16. Tässä teknisessä tuessa me olemme Eh, antaneet 35 000 eh, euroa komissiolle niin, että se voisi järjestää tällaista mielipiteiden ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat pyytäneet tätä rahoitusta. Minusta meidän pitäisi pyytää komissiota myös vaihtamaan kokemusten vaihtoa eh, työntekijöiden kesken, koska Irlannissa tehtiin fantastista työtä kun he järjestäytyivät. Ja minusta olisi ikävä, jos kaikkien pitää aloittaa puhtaalta tai tavallaan nollasta, kun osaamista jo on. Sitten tarkistukseni 48 äh, liittyen toisen valtion kansalaisiin. Je vous invite, euh, comme Madame Arkin, à finaliser. Minä pyydän teitä nyt käymään loppukeskustelut Rova Moranikassa kahden keskisesti, kuten sanoin Rova Harkinillekin, koska ei tässä nyt varmasti tule mitään uusia elementtejä, jos Rova Moranilla on jotakin tiedotettavaa, jos hän haluaa ottaa huomioon teidän ehdotuksenne, niin hän vaan antaa ne meille <clears throat> meidän tietomme, mutta minun on nyt todella vedottava teihin, että te tiivistäisitte. Me puhumme nyt, te ette halunneet tätä tarkistusta kolme. Ja se viesti, jonka haluan teille nyt tässä välittää, on se, että jos otetaan huomioon se, mitä tuli esille budjettivaliokunnan keskustelussa, on erittäin tärkeää, että yrittäen selkeästi, ehkä tätäkin täytyy pohtia tänä yönä ja tehdä suullinen tarkistus huomenna. On varsin tärkeää, että tässä on kyse nyt, on konsensus tässä valiokunnassa – ja mietintö, joka tulee ulos tästä valiokunnasta. Siinä sanottaisiin selvällä suomen kielellä, että kyllä me voimme mm, jatkaa EGRn toimintaa ja työtä. Meidän pitäisi todella olla vakuuttuneita ja saada muut vakuuttuneeksi siitä, että me voimme yksinkertaistaa näitä poikkeustoimenpiteitä <clears throat> jotka syntyivät ja johtuvat kriisistä, kyllä nekin voivat jäädä sinne ikuisuuksiin asti olemassa. olemassa. Tähän, tämähän tuli esille myös budjettikeskustelussa, mutta tässä avataan rovan verran, minä tiedän, minä tiedän mitä te ajattelette, mutta meidän täytyy nyt tässä todella... Joo, kyllä, se on täällä mietinnössä. Meidän täytyy muistaa, että budjettivaliokunnassa keskustelu tulee olemaan ihan prikulen sama kuin silloin, kun puhuttiin tämän globalisaatiorahaston perustamisesta. Ei tästä nyt voi sen enempää vääntää tätä sanan säilää. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat nämä viimeisimmät elementit, jotta me tarkistamme, korjaamme tätä tekstiä. Meidän pitää olla selkeitä Rova Mohan, minä tiedän, että te haluatte vastata. Voinko pyytää, että käytte ne kahden keskisesti näiden muiden kanssa, koska muuten se on vähän epäkohteliasta meidän kutsuvieramme kanssa. Mikolle. Ihan hyvä. Minä pyydän, että nämä kyseiset kollegat tulevat minun kanssani mahdollisimman nopeasti nyt niveltämään nämä meidän kannanottomme tähän tekstiin. Eli sitten tarkoittaa sitä, että valiokunta sali täällä vähän tyhjenee. Erät keskeisimmät tärkeimmät henkilöt lähtivät ulos, mutta sille ei nyt voi mitään. Tämä on vähän force majeure-tilanne. Ja tässä siirryn sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Meillä on täällä tapaaminen Marion Janssenin kanssa, joka on ILON erityisasiantuntija. Hän tulee meille kertomaan raportista – arvioinnista, mikä on tehty tässä yleisessä kriisissä, mikä on kaupan ja työllisyyden rooli ja merkitys tässä nykykriisitilanteessa. Annan välittömästi puheenvuoron herra Jansenille ja, välitän puhe- ja siirrän puheenvuo, puheenjohtajuuden saman tien rouva Linnille. Olkaa hyvä. Well, thank you. I think the, the, the, the floor... Niin, itse asiassa pitäisi kuunnella raportin laatioita, mutta on kuitenkin ilo olla täällä ja jakaa tämä tilaisuus valiokunnan kanssa, Pervans Berisin kanssa olemme istuneet täysistunnossa rinnakkain parlamentissa. Minusta tässä mielessä this, book and this uh, research is about employment tutkimuksessa on siis kysymys työllisyydestä ja kaupasta. On tämä luonnollista, että me nyt kokoonnumme täällä tästä syystä, niin että tämä raportti voidaan esitellä. Minulla on ollut tilaisuus tutustua sen yhteenvetoon. Se on minusta tärkeä selvitys, eikä pelkästään analyysi vaikutuksista, joita kaupan virran vähenemisillä on työttömyyteen, mutta ne läksyt, joita tästä voidaan oppia tulevaisuutta varten, ajatellen vastauksia, joita hallituksella tulevaisuudessa täytyy olla, silloin kun on tulevia kriisejä, toivottavasti näistä on hyötyä. Niin, joten haluaisin onnitella raportin laatioita tästä hyvin tärkeästä selvityksestä, tästä kirjasta. Ja minusta meidän pitäisi nyt kuulla heidän johtopäätöksiään ja ennen kaikkea niitä läksyjä, joita he ehdottavat seurattavaksi tulevaisuudessa. Kiitos tästä johdannosta. Annakin puheenvuoron välittömästi Jaloon asiantuntijalle Marion Jansenille. Thank you, thank you, Mr. Kiitos herra Moreira, kiitos valintesta johdannosta ja kiitos siitä, että meillä on nyt tilaisuus olla täällä tänään. Minä olen esittelemässä tätä julkaisua, joka maanantaina ilmestyi. Se näyttää tältä. Se on saatavissa nyt Ilon verkkosivulta. Meillä on kerrottu, että luultavasti ne kalvoita, valmistelu, niitä ei voisi esitellä täällä näytöllä ja te saatte joitakin yhteenvetoja niistä nyt eteenne. Tämä siis koskee työttömyyttä ja maailmanlaajuista kriisiä. Se on osa kasvavaa työtä ilossa, joka liittyy globaalistumisen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Se myös vastaa suuren tärkeänä oli muissa muissa kasvisjärjestöissä. Konferenssissa tämä maanantaina julkaistiin tämä raportti, oli yhdessä Maailmanpankin kanssa järjestetty, ja se oli puhuja lukuisista järjestöistä, mukaan OECD, e UNCTAD, Maailman kauppajärjestö ja, ja maahanmuuton kansainvälinen järjestö, joten globalistumisen ja työllisyyden alue on saavassa paljon mielenkiintoa tällä hetkellä pitkälti kriisin vuoksi. Mitä tässä kirjassa on pyritty tekemään, on analysoida, pyritty ymmärtämään paremmin sitä, mitä tapahtui rahoitussektorilla yhdessä maassa ja miten se saattoi vaikuttaa reaalitalouteen rahoitussektorilta ja miten sitten siirtyi maasta muihin maihin ja miten se lopuksi vaikutti useimpiin maailman maihin. Kysymys oli kriisistä, joka levisi kautta maailman, joka ei ollut alueellinen yksi tärkeimpiä siirtymätekijöitä tässä kriisissä, teksi siirtymisen aiheuttaneita tekijöitä oli kauppa, ja me tarkastelimme sitä, miten kauppa siirsi kriisin maasta toiseen, ja miten yksittäiset maat, miten ne reagoivat siihen, miten, niiden, miten tämä kriisi vaikutti niiden talouteen. Kauppa käytännössä katsoen romahti kriisin aikana. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista tapahtuvan kuin nyt tämän kriisin aikana. Kauppa putosi huomattavasti eh, maailmanlaajuisesti kuin eh, BKT. Vuonna 2009 se oli 12 prosenttia suurin piirtein, ja BKT putosi, missähän luvut ovatkaan, noin 3 prosenttia. Tämä suuri pudotus johtui siitä, että tällä hetkellä maat ovat niin pitkälti integroituneita ja on olemassa globaalia eh, toimitusketjuja, jos kuluttaja yhdessä maassa ei osta autoa, se vaikuttaa tuotantoon, renkaiden tuottoon tuon yhdessä maassa, kumituotantoon toisessa maassa, ovien tuotantoon yhdessä maassa, vaikuttaa kauppaan monissa maissa, ja vaikutus oli valtaisaa, ja tämä kautta vaikutti myöskin tietysti työllisyyteen. Työllisyys, työllisyyden vaikutus oli suurinta niissä maissa, jotka ovat paljon riippuvaisia viennistä niillä sektoreilla, joihin kriisi eniten vaikutti. Näitä sektoreita olivat esimerkiksi polttoainesektori, autoteollisuus ennen kaikkea. Ja sellaiset maat, jotka ovat alihankkijoita autoteollisuudelle, kuten Ukraina, joka tuottaa terästä, tai Liberia, joka tuottaa kumia renkaisiin, neiden kauppa romahti valtavasti. Tuotantoon kriisivaikutti kautta maailman. Työllisyys romahti valtavasti Yhdysvalloissa, itse asiassa jopa enemmän vielä Euroopassa, mutta myös paljon Aasiassa. Muilla sektoreilla työllisyys pitkälti säilyi Aasiassa, mutta se romahti Yhdysvalloissa ja Euroopassa esimerkiksi rakennussektorilla ja vähinnäiskaupassa ja Tämä vaikutti huomattavasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta eh, tuotantoon kokonaisuudessaan kriisi vaikutti kaikkialla. Tämä vaikutti siihen, että oli vähemmän työpaikkoja, mutta myöskin näkyy siinä, että eh, palkat putosivat ja se vaikutti siihen, että myöskin ihmiset poistuivat työmarkkinoilta. Ja tämä työttömyys sitä on vaikea ymmärtää, on vaikea mitata, mitä itse asiassa tapahtuu työmarkkinoilla. Siksi on vaikea käsitellä tätä ilmiötä. Yhdessä maassa kysymys on siitä, että tämä vaikuttaa tietty määrään työpaikkoja, toisissa maissa tämä vaikuttaa palkkoihin ja saattaa olla jopa eroja sektorien välillä. On yleisiä viestejä siitä, mitä pitäisi tehdä, tai sit, mm, mutta niitä on vaikea antaa. Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin ja yksityiskohtaisemmin, mikä kaupan rooli on ollut työllisyyden osalta, on, olemme katsoneet maita, joitakin maita yksityiskohtaisesti. Pääasiassa olemme katsoneet kehittyviä ja, ja nousevia talouksia ja ILO on pyrkinyt antamaan selvityksiä kriisistä selviytymiseen ja, ja myöskin pyrkinyt auttamaan maita ymmärtämään, mitä ne taloudessa on tapahtunut. Teemme työtä Ukrainassa, Liberiassa, Ugandassa, Intiassa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa ja Egyptissä. Siellä me teemme tämän erityisen arvioinnin siitä, miten äh, kauppa on vaikuttanut työttömyyteen. Äh, jotakin niistä havainnoista, joita me saimme näistä maista, maat ovat erilaisia kuin Euroopan unionin maat, se on totta, mutta jotkin todisteet, joita me löysimme, ovat relevantteja myös Euroopan unionin maille. Ukrainassa me katsoimme, mikä on rooli on ollut sillä, että vienti on keskittynyt. Ukrainaan vaikutti tämä rahoitussokki ja siihen vaikutti paljon se, että metallialan vientejä, vientiä menetettiin. Hallituksen piti ymmärtää, mitä on tapahtunut ja hallitus mekin tarvitsi neuvoa siitä, miten parantaa viennin moninaistamista. Ukraina ei pelkästään vienyt ennen kriisiä sektoreilla, joihin kriisi vaikutti eniten, mutta se vaikutti, vei myöskin alueille, joihin kriisi vaikutti valtavasti. Tärkeitä äh, näitä vietimaita olivat äh, ähm, IVY-maat, EU-maat, näissä PKT on loppunut, vähentynyt, äh, tuonti on vähentynyt, Ukraina vie vähän Aasiaan, Kiinaan ja Intiaan, vähän sellaisiin maihin kuin Brasilia, joten keskittymisen ongelma ei ollut pelkästään tuotannossa ja sektoreissa, vaan myöskin niissä kauppakumppaneissa, joita Ukrainalla on. Joten yksi neuvo oli, että hallituksen pitäisi pyrkiä myöskin samaan aikaan sitä, että se veisi useammille alueille tuotteitaan. Myöskin autoimme hallitusta suunnittelemaan instituutioita, jotka saisivat aikaan sen, että maa voisi samanaikaisesti tehdä investointeja pääoman osalta, mutta myöskin investoida taitoihin, niin, että maa voisi parantaa, nostaa vientituotteiden laatua ja myöskin saada aika lisää monipuolistumista. Ukraina menetti työpaikkoja, Ukraina menetti työpaikkoja monilla alueilla ainakin kymmenellä sektorilla. Työllisyys putosi 15 prosenttia jopa enemmänkin, mikä on paljon. Yksi sektori, jolla työpaikkoja menettiin eniten, oli ei-metalliset mineraalituotteet. Sillä sektorilla maa itse asiassa ei vie tuotteita. Työpaikoissa menettiin kuitenkin neljäsosa. Sektori antaa työtaa tuotteita vieville sektoreille. Se, sen tuotteita käytetään metalliteollisuudessa, ja kun metalliteollisuuden tuotanto väheni, silloin ei-metallisten mineraalituotteiden sektori ei voinut viedä tuotteitaan, ja tällä sektorilla putoaminen oli todella jyrkkää siis. Tämä osoittaa, että vaikka talouteen, taloutta ennen kaikkea kriisi koski metallin alalla, mutta se vaikutti myöskin muihin sektoreihin, jotka eivät ole suoranaisesti vieviä sektoreita. Ja tämä on antanut meille vinkin siitä, että on tärkeää ymmärtää näitä epäsuoria vaikutuksia. Miksi? Koska se, mitä tapahtuu kauppakriisin aikana, on, että kaup- hallitukset pyrkivät välittömästi saada Äh, aikaan toimia niillä äh, sektoreilla, jotka ovat vieviä sektoreita, mutta Ukrainassa, jos annetaan tukea esimerkiksi energiasektorille, niin energiasektori ei voi viedä enempää, koska kukaan ei osta tuotteita, joten äh, alihankkijoihin vaikutti edelleenkin tilanne ja myöskin työntekijöihin, joten on hyvin vaikea, on tärkeää ymmärtää nämä tekijät. In South Africa. Etelä-Afrikassa, jotka nyt ovat katsoneet nyt jakamiani taulukoita, niin huomaatte, että hyppään nyt Etelä-Afrikan yli, tehdään vuoden yli. Etelä-Afrikassa saatoimme tehdä hiukan hienostuneempaa työtä. Saatoimme hyödyntää valtais- suurempia tietojoukkoja ja käytetään myöskin kvantitatiivisia malleja, joska sellaisia on olemassa Etelä-Afrikan kaltaisia maita. Nämä mallit ovat hiukan teoreettisia, kaukana todellisuudesta, mutta ne mahdollistavat täsmällisemmän mittaamisen sen osalta, mikä on yhden shokin vaikutus. Ja ne mahdollistavat sen, että voidaan katsoa, mitkä ovat välilliset vaikutukset. Sen, että voimme katsoa, miten ongelma siirtyy vientisektoreilta muille sektoreille. Yksi mielenkiintoinen havainto oli, että mittasimme tällä mallilla, arvioimme tällä mallilla, miten kauppashokki vaikutti työpaikkoja menetti lähes 900 000 Etelä-Afrikassa. Se on hyvin lähellä sitä, mitä todella on voitu havaita, mutta tärkeää oli, että nämä 309 000 näistä työpaikasta, siis lähes puolet, olivat välillisten vaikutusten seurausta. Siis tulovaikutusten vuoksi. Tulovaikutus on se, että vientiteollisuudessa ihmiset menettävät työpaikkojaan, heillä ovat alhaisemmat palkat, joilla on alhaisempi tulo, he ostavat vähemmän vaatteita, vähemmän ruokaa, he menevät harvemmin ravintoloihin, ja nämä vaikutukset vaikuttavat muihin sektoreihin, tulomenetykset vaikuttavat talouden muihin sektoreihin, ja nämä välilliset vaikutukset ovat valtavia. Puolet kaupan, kaupan aiheuttaman kahtaistyttömyydestä oli, epä, oli välillistä. Ja tämä on hyvin tärkeää politiikan tekijöille, koska tehdäänpä mitä tahansa näihin vaikutuksiin puuttumiseen, täytyy tarttua myöskin välillisiin vaikutuksiin. Toinen asia, jonka me havaitsimme, oli se, että, että kun ää, nämä että nämä havainnot aineellistuvat hyvin nopeasti muutamassa kuukaudessa, vaikka shokki on väliaikainen, vaikka se on kriisi, joka kestää vain vuoden se vaikuttaa vain muutamaan kriisiin, muutamaan sektoriin, se leviää kautta talouden hyvin nopeasti. Ja tätä leviämistä tulisi välttää. Me saatoimme katsoa mallien avulla myös sitä, keitä olivat ihmiset taloudessa, joihin shokki vaikutti. Kuka menetti työpaikkansa? Rikkaat, köyhät, pitkälti pätevöityneet, alhaisen pätevyyden omaavat miehet, naiset. Käytimme mallia Etelä-Afrikassa ja samoin tehdä näin myöskin Brasiliassa. Etelä-Afrikassa totesimme, että pääasiassa kaupunkitaloudet ovat ne, joihin tämä kriisi vaikuttaa enemmän kuin maaseututalouksiin. Mutta kaikki taloudet menettivät kriisissä. Köyhät, erittäin köyhät, rikkaat ja erittäin rikkaat. Rikkaimmat menettivät eniten. Se johtuu siitä, että ne ovat niitä, talouksia, jotka ovat parhaiten mukana integroituneena kaupalliseen globaaliin talouteen, ja heihin vaikutti eniten. Tiedot mahdollistavat myöskin sen, että katsomme, miten palkansaajien tilanne muuttui, miten, miten, mitä, tapahtui, mitä tapahtui pääomanomistajille, maanomistajille. Pääoman haltijat, heihin vaikutti voimakkaasti kauppakriisi, kauppasokki kriisin aikana, mutta myös ne jolla on alhainen tai erittäin alhainen tulo, joten voimakkain isku kohdistui jälleen hyvin vauraisiin, joilla on saavat pääomaa, ja hyvin köyhiin. Tällä välillä tilanne ei ollut kovin huono, ainakaan niille, jotka ovat palkansaajia. Tämä tietysti pitkästi riippuu maan vietirakenteesta, kuten Brasiliassa, jossa se keskittyy työvoimaintensiivisiin tuotteisiin, jotka ovat alhaisen palkan sektoreita, mutta muissa maissa, esimerkiksi Ukrainassa, tämä vaikutti keskituloihin. Keskituloiset ovat ne, joihin kriisi vaikutti eniten. Brasilian osalta katsomme myöskin sitä, mikä oli hallituksen budjetti, miten Brasilian hallituksen budjettiin vaikuttaa shokki, kauppasekki, kriisin aikana. Me simuloimme, katsomme sitä, mikä olisi odotettavissa oleva menetys viennin tulo, tuontiverotuksessa, mikä, mikä ylipäätään verotulojen osalta olisi ollut menetys. Ja sitten olettaen, että hallitus haluaa tasapainoisen budjetin ja hallitus haluaa lisätä suoria tuloveroja saadakseen korvattua syntyneet menetykset, me yllätyimme havainnostamme, että maa kuin Brasilia joutuisi lisäämään viidellä prosentilla välitöntä tuloveroa sadakseen tulemenetyksen korvattua. Miksi? Siksi, että Brasilia ei ollut niitä maita, joihin kriisi vaikutti eniten. Se on suuri maa, se on ollut melko kestävä kriisissä. Sillä ei ollut rahoitussokkia, emme ainakaan voi ottaa huomioon sitä mallissamme, emme voi ottaa huomioon myöskään näitä stimulointipaketteja. Me saatoimme vain katsoa tulojen menetystä ja hidastumista, joka siitä seurasi. Ja jo tämän vuoksi tuloveroja olisi nyt nostaa 5 prosentilla, joten tämä hyvin selkeästi osoittaa, miten suuri paine on hallitusten budjetteihin sen sokin vuoksi, joka äskettäin on koettu. Liberiassa, joka on hyvin erilainen maa kuin Euroopan unionin maat, emme voineet käyttää mitään malleja, ei ollut mitään tietoja saatavilla, joita tuomme arvioida vaikutusta työllisyyteen, täytyy mennä paikan päälle, yrittää kaivaa esille kansallista tietoa, ja jotta saisi ylipäätään jonkin tuntuma siitä, mitä työllisyydessä on tapahtunut, täytyy puhua ihmisten kanssa, asianosaisten kanssa, työmarkkinajärjestöjen kanssa ja sitä me teimme. Miksi me puhumme Liberiasta, vaikka se on niin kovin erilainen Euroopan unionin jäsenvaltioihin verrattuna, Siksi, että Liberiasta löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, miten ja miksi sellainen epävarmuus, jota me saatamme nähdä kriisin aikana, jota saatamme nähdä ennen sitä, kun ruoan hinta muuttui, vaihteli, miten se vaikuttaa pitkällä tähtäyksellä talouteen ja miten se vaikuttaa erityisesti kasvuun pitkällä tähtäyksellä. Ajattelen volatiliutta, vaihteluutta. Yhtiöt odottavat investointien kanssa, koska eivät ole varmoja niiden vaikutuksesta. Vähemmän investointeja ja vähemmän kasvua tulevaisuudessa maissa kuin Liberia. Ne, joilla ei ole lainkaan tuloja, alkavat pohtia maastamuuttoa, vetävät lapset pois kouluista, ennen kaikkea tytöt, vähemmän koulutusta, vähemmän koulutusta, merkitsee vähemmän tuottavuutta tulevaisuudessa, alhaisempaa kasvua. Ja myöskin hallitusten neuvottelukyky silloin, kun on tällainen kriisi. Liberiassa hallitus neuvotteli ulkomaisten firmojen kanssa äh, sopimuksia, jotka liittyvät äh, toimilupiin kaivosalalla ja kumialalla. Hallitus tarvitsi rahaa, mutta se sai näistä neuvotteluista huonon tuloksen, jälleen kerran vähemmän tuloja hallitukselle tulevaisuudessa. Joten tämä oli esimerkki siitä, minkä kansalliset tutkijat ovat tienneet pitkään, että tällainen epävarmuus on äh, pahaksi kasvulle Olemme voineet nähdä tämän viime vuosina globaalissa taloudessa, ja tämä on todellakin tärkeä tekijä. Tässä yhteydessä olemme tästä syystä käyttäneet eri maiden osalta eri tapoja arvioida vaikutusta työllisyyteen. Me tulemme tekemään edelleenkin tällaista työtä sellaisen ähm, hankkeen yhteydessä, jota komissio on rahoittamassa, jossa pyritään tarkastelemaan – kaupan vaikutusta työllisyyteen. Ja tarkoitus on valita joukko pilottimaita. Teemme työtä tällä sektorilla yhdessä Euroopan komission kanssa, Euroopan komission tuella, politiikan kentällä. Mitä me siellä teimme? Kriisin aikana ja ennen kriisiä oli lukuisia kehotuksia johdonmukaisuuteen politiikan teossa, niin että päätös, joka tehdään kaupan ja rahoituksen alalla tai kysymysten alalla olisivat johdonmukaisia, eivätkä olisi keskenään ristiriitaisia. Ja mitä me siis pyrimme tekemään tässä kirjassa on tarkastella, onko mahdollista saada aikaan koherentteja, johdonmukaisia viestejä kriisin aikana, sellaisen kriisin aikana kuin nyt oli. Jos katsotaan kriisin toimenpiteitä kaupan kannalta ja työllisyyden kannalta, joten me analysoimme politiikkaneuvoja, joita kriisin aikana annettiin, joita antoi ILO, katsoimme tietysti esimerkiksi tätä maailmanlaajuista työpaikkasopimusta ja siihen liittyviä neuvoja ja viestejä, jotka ovat tulleet muista organisaatioista, ja kaikkea maailman kauppajärjestöstä. Tarkastelemme sitä, missä määrin tämä, nämä viestit, jotka koskevat politiikkaa, vastasivat meidän omia näkemyksiämme. Kummaltakin taholta kriisin aikana on kansainvälisen politiikan tasolla ollut sopimus siitä, että olisi paha lisätä protektionismia, siitä olisi hyvää työllisyydelle eikä kaupalle. Ja tällainen varoitus protektionismista tuli lukuisilta kansainvälisiltä järjestöiltä, mukaan luottanut maailman kauppajärjestö. Kriisin aikana ja kriisin alussa pelättiin, että rahoituskriisi vaikuttaisi kauppaan, koska viejät eivät saisi vientiluottoja, ja vientiluotot ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan maksaa vieneistä. Joten on kehotettu hallituksia antamaan tukea vientiluottojen alalla. Eli 250 miljardia käytettiin kaupan rahoittamiseen, ja maantasolla Ukrainassa ja myöskin Marokossa saattaa huomata, että näissä maissa – Hallitukset antavat rahoitusta kauppaa varten käyttöön, mutta yritykset ovat halunneet käyttää sitä siksi, että kukaan ei halunnut näiden yritysten tuotteita, joten ne eivät voineet viedä. Ongelma ei ollut siinä, että ei olisi voitu rahoittaa vientiä. Ongelma oli siinä, että ei ollut kysyntää, siis kysynnästä eikä rahoituksesta. Tämä politiikka siis ei ollut hyödyllinen eikä välttämätönkään monissa kehittyvissä ja nousevissa talouksissa. Sitten katsomme politiikkaa, jota me selvityksessä mitä me sektorikohtaiseksi politiikaksi. Miksi me katsomme tällaista politiikkaa? Siksi ne ovat sellaista politiikkaa, joka kohdistuu tiettyyn sektoriin tai tiettyyn yritykseen, esimerkiksi metallurgisen alan Ukrainassa tai autoteollisuuteen tai erityisiin sektoreihin, jotka kärsivät kriisin aikana. Tämän tyyppiset politiikat itse asiassa eivät ole tervetulleita VTO-sopimusten puitteissa on nimittäin olemassa sopimus, joka liittyy tukiin, jossa tuki vientiyrityksille on kiellettyä. Ja tuki jotka, joka on sektorikohtaista, katsotaan äh, sellaiseksi, että se voidaan äh, kyseenalaistaa. Toinen jäsenvaltio voi sanoa, että ei hyväksy sitä politiikkaa ja vaatii, että se lopetetaan. Sektoripolitiikat siis ovat sellaisia, että ne vääristävät kauppaa, ne eivät ole toivottavia kaupan kannalta. Ja Tämä näkyy myöskin G20 antamissa viesteissä, raporteissa, joita G20 on toimittanut. ILO on antanut jonkinlaista tukea sektoreille, tuelle. Silloin jos on kysymys sellaisista sektoreista, joilla on paljon, jotka ovat työvoimaintensiivisiä, siis VTO ei tue näitä, ILO tukee, mutta ärkeisimmät kehitykset VTOssa, OECDssä ja Unkarissa on ollut se, että on tekemään ero sellaisille sektorikohtaisille toimille, jotka tukevat pääomaa ja niille, jotka tukevat työvoimaa. Ja on annettu neuvo, että päätöksissä <clears throat> kriisipolitiikan osalta sektoritoimit, jotka tukevat pääomaa, pitäisi ensin purkaa, koska ne ovat enemmän vääristymää aiheuttavia kuin ne, jotka tukevat työvoimaa. Maanantaina oli keskustelua, jossa VTO ja OECD edustajat sanovat, miksi heidän mielestään työvoimaan kohdistuvat toimenpiteet, vaikka sektorikohtaisesti ovat enemmän avuksi kriisitilanteessa kuin ne, jotka kohdistuvat eh, pääomapuoleen tietyllä sektorilla. Yksi poikkeus tässä sektorikeskustelussa on infrastruktuuri. Infrastruktuuri on saanut paljon huomiota erilaisissa elvytyspaketeissa eri maissa ja varoja on käytetty infrastruktuuritoimiin. Nämä ovat sektorikohtaisia toimia, mutta VTO-sopimustenkin puitteissa niitä ei katsota kauppaa vääristäviksi, koska kysymys on sektorista, jolla tapahtuisi paljon kauppaa. Toiseksi infrastruktuuri, se parempi infrastruktuuri pudottaa kuljetuskustannuksia ja edistää kauppaa, joten infrastruktuuritoimet ovat hyväksi kaupaksi, infrastruktuuritoimet voivat olla myöskin hyväksi työllisyydelle, koska infrastruktuurisektori on hyvin työvoimaintensiivistä. Lopuksi, ei suinkaan vähäisimpänä, katsomme muita toimia, joita puhumme tällaisiksi sektoriyrittäviksi, eh, sektoriyrittäviksi toimiksi, jotka eivät kohdistu mihinkään tiettyyn sektoriin tai tiettyyn yritykseen, vaan tiettyyn väestöryhmään, esimerkiksi työttömiin, esimerkiksi köyhiin tai nuoriin tai vanhem, iäkkäämpiin. Ne siis eivät kohde, kohdistu tiettyyn tuotantosektoriin, vaan yli sektorirajojen, yli tuotantoalojen – tiettyihin väestöryhmiin. Näitä poliitikkoja ei pidetä kauppaa väärintävinä, ei edes VTOssa. Ne voivat mahdollisesti tarttua sekä välittömiin että välisiin vaikutuksiin, joita kauppasokilla on. Jos työtön henkilö saa työttömyyskorvausta, ei kysytä, onko hän ollut vientisektorilla vai, vai alihankintasektorilla. Hän saa joka tapauksessa korvausta ja se liittyy sekä välisen että välittömään vaikutukseen, mikä on toivottavaa. Meidän työmme mukin työ on osoittanut, että sektoreja ylittävä politiikka, kuten tämän tyyppinen politiikka, on tehokasta, kun on kysymys ulkoisista sokeista. Ennenkin jos tällaista politiikkaa on ollut olemassa jo ennen kriisiä. Miksi Brasiliassa on ohjelma, jossa annetaan tulonsiirtoja köyhille perheille. Se on toiminut automaattisesti, koska kriisin aikana useampia perheitä joutui köyhyyteen, sai automaattisesti rahaa ja per, hallitus saattoi nopeasti muuttaa ohjelman luonnetta, lisätä mahdollisuuksia myöskin muun tyyppisille perheille saada tukea, koska oli olemassa institutionaaliset puitteet, lainsäädännölliset puitteet. Silloin kun ne ovat olemassa, on helppo tehdä muutoksia. Tällaisen järjestelmän luominen kriisin aikana on vaikeaa, koska se on aikaa vievää työtä. Siis sektoreita ylittävä politiikka, jotka, joka usein on sellaista, että se on sosiaalisen, sosiaalista suojelua lisäävää politiikkaa. Se ei vääristä kauppaa ja on hyvin tehokasta kriisin aikana. Tämä osoittautui olevan näin tämän kriisin aikana, mutta näin on ollut myöskin muiden kriisien aikana, kuten Aasian kriisit muutamia vuosia sitten. Yhteenvetona, mitä me siis löysimme tässä selvityksessä? Totesimme, että vaikutukset liittyen kauppasokien kautta ovat olleet huomattavia kaikissa maissa, joita olemme tarkastelleet. Ne ovat olleet hyvin suuria joissakin maissa. Saatamme hävetä, että välilliset vaikutukset, joita kauppasokilla on ollut työllisyyteen, ovat olleet suuria ja että ne ilmenevät hyvin nopeasti. Joten pelkkä keskittyminen kauppaan ei merkitse sitä, että voitaisiin tarttua koko ongelmaan. Olemme havainneet myöskin, että jakeluun vaikuttaa tämä kriisi mutta riippuu myöskin maasta ja siitä, mitä tuotteita maa vie. Saatu myöskin havaita, että tällainen eh, epävarmuus vaikuttaa myöskin sokkeihin ja sillä voi olla pitkän tähtäyksen vaikutuksia kasvuun, koska se vaikuttaa tuotantoon ja investointeihin ja siihen, mitä niihin, niille tapahtuu kriisin aikana. Politiikan tasolla se mm, selvitys, jonka me teimme, on hyödyksi, jos haluaa tarkastella sitä, miten voidaan lisätä poliittisten toimien johdonmukaisuutta tietyillä aloilla. Kollegat muissa kansainvälisissä järjestöissä ovat pitäneet hyvänä tätä selvitystä. On laaja yksimielisyys siitä, että yksilöt haluavat suojelua tältaisilta sokeilta, joita viime vuosina on nähty ja jotka joskus vaikuttavat voimakkaasti yksilötasolla me olemme havainneet, että sosiaalisen suojelun järjestelmät, kuten työllisyys, työttömyyskorvausjärjestelmät ja tulotuet, jotka kohdistuvat tiettyihin väestöryhmiin, ovat tehokkaita, eivätkä vääristä kauppaa. Ja siitä syystä ne meidän mielestämme ovat johdonmukainen politiikan väline. Nämä maksavat rahaa, kaikki toimenpiteet, useimmat toimenpiteet, joihin tarvitaan kriisin aikana, tarvittavat rahaa siksi se, että luodaan vakaa budjetti kasvun kausien aikana on tärkeää. Olemme nähneet omassa selvityksessämme, miten paljon kriisin aikana syntyy kielteisiä vaikutuksia, joka kohdistuu, kielteisiä vaikutuksia, joka kohdistuu hallituksen budjettiin, joten hallitus saada aikaan vakaat budjetit ei pidä tehdä uhrauksia sosiaalisuojelun, eh, sosiaalisuojelun järjestelmille, koska sosia- kun kriisi ilmestyy seuraavan kerran, se on mahdollista sellaisia tulee tässä globaalissa järjestelmässä. Silloin nämä järjestelmät ovat tehokkaita ja ne ovat hyvin globaalistumisen kannalta ystävällisiä välineitä kriisin kautta aikana auttamaan. Uh, uh, Kiitokset, tämä oli todella, todella informatiivista. Olen pahoillani, että tämä oli näin myöhään illalla, että meillä ei ollut niin paljon ihmisiä paikalla kuin ehkä aikaisemmin olisi ollut. Mutta voimme varmistaa, että kaikki jäsenet saavat kopion tästä paperinipusta. Minulla on täällä muutama puheenvuoropyyntö. Ensinnäkin Koferotti. Grazie Presidente. Volevo complimentarmi. Kiitos rouva puheenjohtaja Haluan heti aluksi onnitella iloa tästä erinomaisesta työstä, raportista. Haluan kiittää iloa myös luvuista ja konkreettisista tiedoista, joita järjestö meille välittää. Tämä vähän kuvaa sitä myyttiä, joka täällä on liikkeellä tästä järjestö, järjest, järjestöstä. Mutta tässähän puhutaan ennen kaikkea kriisistä, joka ö, ravistelee lähes kaikkia maita Euroopassa ja myöskin maailmassa. Mehän olemme tottuneita pikemminkin ajattelemaan sillä tavalla, että jos jokin kriisi syntyy, maassa, jossa kapitalismi on edennyt pitkälle Yhdysvalloissa, niin se leviää pian koko maailmaa, mutta se vetää ensin mukaansa niitä maita, jotka muistuttavat eniten Yhdysvaltoja. Mutta näinhän ei ole asianlaita. Kaikista heikoimmat maat ovat joutuneet ehkä rajuimmin tämän kriisin <clears throat> kovistelemiksi. Ja tämä käsikirjoitushan ei noudata perinteisiä kaavoja, koska kaikki ovat paljon pahemmassa tilanteessa kuin koskaan aikaisemmin. Ja tehän kerroitte meille hyvin selkeästi. Jotkut erot ovat vain voimistuneet, jotkut epäkohdat ovat vain voimistuneet ja kasvaneet. Ja sehän vaikuttaa siihen elvytykseen, jota me tässä kaikki peräänkuulutamme. Mikä tulee olemaan tämän kriisin laajuus? Me kriisin esille tuomat ja vahvistamat erot pitäisi saada supistettua e- ja epäkohtien pitäisi vähentyä eikä vain lisääntyä. Me olemme sitä mieltä, että olisi hyvä laatia jotakin poliittisia olettamuksia. Ensimmäinen asiahan olisi se, että ei saa antaa periksi protektionistisille pyrkimyksille. Meidän, me tarvitsemme säädeltyjä markkinoita. Näillä markkinoilla työn pitää saada sille kuuluva arvo. Sillä pitää olla sille kuuluva yhteiskunnallinen arvo. Eli työllä pitää olla yhteiskunnallinen arvo, sitä pitää arvioida, sen pitää myös tuottaa palkkaa, sen pitää olla ihmisarvoista työtä, josta saadaan kunnollinen palkka. Meillä on myös sosiaalisia hypoteeseja, meillä on ennaltaehkäisevä sosiaalinen toiminta, mutta on selvää, että ne, ne, niitä ihmisiä, joita ei puolusteta, ovat usein heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Ne ovat usein ihmisiä, jotka joutuvat näiden kriisien ja konfliktien keskiöön. Työmarkkinoillahan nämä ihmiset nimenomaan tulevat etsimään sitä, mitä valtiovalta ei pysty heille tarjoamaan, sairasvakuutusta, kouluja, koulutusta lapsille, taattua turvallista, rauhallista vanhuutta. Me tarvitsemme siis toimivia ennaltaehkäiseviä sosiaalisia järjestelmiä. Nyt minulla on yksi pelon aihe tässä tilanteessa. Jos meillä on jotain tulevaa dynamismia kuitenkin tarjolla, minä vähän pelkään, että pystytäänkö tässä nyt ryhtymään suuriin toimenpiteisiin kaupan ja palvelun sektorilla, jossa olemassa oleva kilpailukykyinen malli perustuisi vain kustannuksiin. Meidän täytyy ajatella ennen kaikkea henkilöiden perusoikeuksia. Meidän täytyy muistaa lapsityövoiman lapsityövoima, siis se on itsessään jo väärinkäyttöä. Meidän pitää ajatella kollektiivista edustuksellisuutta, meidän pitää muistaa, miten <clears throat> ihmiset eivät vieläkään pysty kaikissa tilanteissa maissa toteuttamaan perusoikeuksia. Voitaisiinko aihetta ehdottaa uutta keskusteluaihetta, sosiaalilauseketta. Ei niin kuin siitä puhuttiin pari vuosikymmentä sitten, vaan laadittaisiin selvä linkki vastavuoroisuuden kanssa. Meidän täytyy muistaa, että sosiaalilausekehän oli rikkaimmille maille taata vientipolitiikka vailla siihen liittyviä oikeuksia, mutta jos meillä on sosiaalilauseke, se edellyttää vastavuoroisuutta. Tämä voitaisiin ottaa uudestaan esille. Siitä voisi tulla aktuellia keskustelua uudestaan. Mikäli me haluamme mitään vastauksia, olen pahoillani, mutta pitäisi olla aika lyhykäinen näissä kysymyksissä. Jean Lambert. Kiitos. Minusta tämä oli myös hyvin mielenkiintoista. Teillä oli sosiaaliturva oikeastaan lähtökohtana ja että elpyminenkin on silloin parempaa, jos se on siinä pohjalla. Tuletteko te tekemään mitään seurantaa enää tämän jälkeen, että näette, mitä seuraamuksia tässä on sen jälkeen, kun talous on lähtenyt elpymään ja miten se tapahtuu näillä eri sektoreilla, koska minusta oli aika uskomatonta, että joissain maissa näkyy selvemmin tämä vaikutus köyhiin. Miten heitä tuetaan? Varsinkin kun katsotaan esimerkiksi näitä vuosituhannen tavoitteita. Ja myös, onko teidän mielestänne tällä mitään seuraamuksia sille, millä tavalla Euroopan unionin pitäisi tarjota tukeansa – tietyille köyhemmille valtioille taloudellisen kriisin aikana? Vai tuleeko, tulisiko meidän muuttaa tiettyä kehitysapua, mitä annamme? Te puhuitte Liberiasta esimerkiksi tästä pitkän aikavälin vaikutuksista. Kun tarvitaan nyt rahaa, niin tehdään huonoja sopimuksia ja sen vuoksi tämä vaikuttaa pitkälle ja vaikuttaa tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Minulla oli koko joukko näitä kysymyksiä, mutta jätän sen tähän. Thank you, Jean. Kiitokset, Jean. Sitten äh, Serkas. Con toda brevedad, señora presidenta. Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja, haluan kiittää tätä tästä esittelystä ja haluan kertoa, että meillä tulee olemaan aloitte. Sosialisti Richard Faber ei ole täällä läsnä. Hän on erittäin kiinnostunut saamaan tämän koko esittelyn käyttöönsä, koska me tulemme laatimaan tähän liittyvän oma-aloitemietinnön ja me haluaisimme saada tietää, miten YK ja ILO ovat suhtautuneet tähän eurooppalaiseen malliin. Ja me, kuten me näimme, tämä on hyvä meille. Tämä on hyvä myös muillekin, tämä, mutta mikä on? Siis mehän olemme, mehän olemme kaikki samassa veneessä, mikä on meille hyvää, muille hyvää, meille huono, muille huonoa. Mutta miten me voisimme saada tämän koko raportin mm, itsellemme, löytyykö se nettisivustoilta, miten tätä voitaisiin hyödyntää tässä oma mietinnön laatimisessa. Kiitos paljon. Yes, that would be awfully useful. Um, and Sitten vielä herra Morera. Thank you again and congratulations to the... Kiitos eh, vielä ja kiitokset tästä esittelystä. Kolme huomiota. Tässä tutkitaan niitä haasteita, mitä tämä kriisi on vaikuttanut työllisyyteen. Täällä parlamentissakin kuulee tämän usein ja muuallakin. Että vähemmän kehittyneet maat kehitysmaat, vaikka eivät olleet vastuussa tämän, tästä kriisistä, että kriisi olisi iskenyt heihin koviten, mutta eihän se ole totta koska onhan tässä todisteita siitä, että rikkaimmat, äh, ma, rikkaisi, rikkaihin maihin tämä kriisi iski lujiten. Toinen asia liittyy sen, että paras vaik- suurin vaikutus äh, on vaikutus palkkoihin ja työpaikkojen menetykseen ei ole protektionismi tai vaan, vaan nimenomaan sosiaaliturva toimenpiteet. Kolmanneksi avautuminen kaupalle merkitsee myös sitä, että altistuu kauppakriiseille. Ja toisaalta uskon, että historia voi todistaa, että jos ei avaudu kaupalle, silloin ei liian synny kasvua, työpaikkoja eikä kehitystä en tiedä mitään maata, joka olisi kyennyt saavuttamaan kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista ilman, että se olisi avautunut kaupalle, joten ei tässä ole mitään ristiriitaa kaupan ja kehittymisen välillä. Ilman kauppaa ei ole kehitystä, mutta voi olla kauppaa ilman kehitystä. Mutta nämä voidaan naittaa yhteen – sillä tavalla kaupasta tulee vahva väline kehitykselle ja hyvinvoinnille. Thank you very much. I'm very, very brief. Kiitos ja nyt sitten ihan ihan lyhykäisesti äh, Marian Jansen saa vastata näihin kysymyksiin. Olen pahoillani, meille ei ole aikaa, koska toki monet meistä olisi halunnut keskustella teidän niin paljon kauemminkin. Kiitos äh, näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Yritän olla nopea ja vastata niihin. Aloitan tästä viimeisestä kommentista. Tämä tutkimus on tehty siinä hengessä, että kauppa antaa, tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Tämä ei ole mikään kaupan vastainen tutkimus, vaan tutkimus, jossa tarkastellaan sitä, millä tavalla kaupan edut voidaan maksinoida ja millä tavalla voidaan välttää, vähentää sen haittapuolia ja millä tavalla voimme saada julkista tukea kaupalle. Se oli tämän tutkimuksen tarkoitus. Minä itse työskentelin yhdeksän vuotta VTOssa ja minusta olisi varmasti hyvin hankala kirjoittaa tällainen protektionistinen tutkimus. Sitten eivät, eikö tämä ää, äh, äh, iske nyt myös köyhiin maihin? Kyllä, okei, okay, rikkaat maat, niihin se iski pahemmin, mutta köyhiin ää, äh, iski ää, sekä finanssi- että kauppakriisi. Ja mitä tapahtui sitten työllisyydelle näissä kehitysmaissa – meillä on hyvin vähän informaatiota kehitysmaiden tilanteesta. Liberian tilanne esimerkiksi noin yli puolet, 90 prosenttia työpaikoista ovat epävirallisessa työssä. Me emme tiedä, mitä näille ihmisille tapahtuu. Meillä on informaatiota niistä haastatteluista, joita me saimme näistä fokusryhmien keskusteluista. Me tiedämme, että monet ihmiset ovat menettäneet 80 prosenttia perheensä tuloista ja ihmiset joutuvat ponnistelemaan äh, eläkseen, mutta nämä eivät ole tieteellisiä äh, todisteita, joten niitä on vaikea analysoida. Yksi tapa, millä globaali yhteisö voi auttaa, ILO voi auttaa, on esimerkiksi se, että tuettaisiin aloitteita, joilla kerätään parempaa tietoa, ei ainoastaan työpaikkojen määrästä, vaan myös niiden laadusta, kuten esimerkiksi palkoista. Pitäisikö olla aktiivinen? aktiivisempi niin, että kauppa vaikuttaisi työpaikkojen määrään ja laatuun? Onko aika uusille sosiaalisille lausekkeille? En, ole, en kykene vastaamaan tähän kysymykseen. Tämä on kysymys, johon pitää saada vastaus politiikan tekijöiltä. ILO työskentelee tähän suuntaan. ILOsta on hiljattain tullut YK klusterikaupan jäsen ja me olemme tässä mukana erilaisten virastojen kanssa, eh, jossa tehdään tällaisia kauppaan liittyviä teknisiä avustusohjelmia ynnä muita. Ja me yritämme tässä eh, koota tai ottaa mukaan kaksi komponenttia. Me yritämme auttaa maita niin, että niistä tulee kilpailukykyisiä samalla, kun ne huolehtivat ja huomioivat myös eh, työolosuhteet, ja me yritämme auttaa maita parantamaan niiden viennin laatua. Ja tällä tavalla osoitamme, että sillä on lisäarvoa, että voi olla kilpailukykyinen viennin suhteen, mutta samanaikaisesti maksaa hyviä palkkoja ja antaa hyviä työpaikkoja. Eli me parannamme ihmisten osaamista ja sitä kautta se parantaa muuta. Ja usein eh, nimenomaan tuottavuus eh, kasvaa, jos työolosuhteet ovat parempia, tuotteiden laatu kasvaa, eh, palvelun laatu kasvaa. Toinen alue on se, että yritämme auttaa maita monimuotoistamaan niiden teollisuutta ja vientiä, koska silloin ne eivät ole niin haavoittuvia tällaisille shokeille. Joten tukea yhteisöjä tällaisessa voi auttaa ja ILO haluaa auttaa nimenomaan näitä maita olemaan vähemmän haavoittuvia tällaisille ulkoisille tapahtumille. Toinen alue on sosiaaliturva, auttaa maita rakentamaan tällainen sosiaaliturvapohja. ILOlla on tästä asiantuntemusta ja tietoa, millä tavalla parantaa kapasiteettia tällä alalla ja parantaa sosiaaliturvajärjestelmiä eri tyyppisissä maissa, koska sosiaaliturvajärjestelmät vaihtelevat maa, maittain liittyen maan olosuhteisiin. Ja näiden aloitteiden tukeminen on erittäin tervetullutta. Voisin kertoa teille toisestakin projektista hanketta, joka on yhteisprojekti VTOn kanssa ja kansainvälinen äh, kauppakamari on mukana sitä äh, rahoittamassa. Se on kirja, jossa pyritään tekemään globaali, jos aiheena on globalisaation tekeminen äh, myös sosiaalisesti hyväksyttäväksi. Ja kysymys on esimerkiksi työpaikkojen luomisesta. Tämä projekti, jota nämä kaksi järjestöä tukevat ja tässä pyritään positiivisesti tarkkailemaan sitä, millä tavalla kaupasta ja globalisaatiosta saadaan etu kaikille. Minulla on muutama kopio, kolme neljä kopiota näistä kirjoista. Ne ovat eh, mukana, ne ovat eh, pian myynnissä internetin kautta tai kirjakaupoissa. Tällä hetkellä ne ö, eh, ovat jumissa jossain tuolla Intian ja Geneven välissä, koska me käytimme tätä globaalia jakeluketjua. Fantastic, I'm sure. Kiitokset. Mahtavaa. Ihmisillä on varmasti vielä paljon kysymyksiä jälkeenkin päin. Me palaamme mahdollisesti äh, vielä pakeillesi. Me olemme jo äh, ylittäneet aikamme. Anteeksi pyyntö siitä tulkeille. Kiitokset oikein paljon äh, Rova Jansen ja herra Moreira, että tulitte tänne. Ja huomenna aamuna kello yhdeksän jatkamme täällä ja aloitamme uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittämisestä.